No. colleagues, would you please take your... Hyvät kollegat, olkaa hyvät, istutukaa. Okay, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille kollegoille. Äh, me nyt kokous kokoukseen. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Does it work now? that's yours. Yeah. Does it work now? Toimiiko tämä nyt? Hyvä. Me siirrymme kohtaan yksi, esityslistan hyväksyminen. Minä kerron seuraava asia esityslistasta. Koska nyt on kompromissi tarkistuksista keskusteltava ja eräitä kompromisseja on, niin S ja D-ryhmä on ehdottanut äänestyksen siirtämistä seuraavaan kokoukseen – tämä johtuu vain näistä teknisistä... Oliko tämä siis, johtuuko se vain näistä teknisistä kysymyksistä? Pystytäänkö nämä tekniset ongelmat ratkaisemaan ennen äänestystä? Sihteeristö juuri kertoi minulle, että tämä on mahdotonta. Sääli. No, valitettavasti nyt näin kuitenkin on. We have been informed that Mr. Meillä on kerrottu, että herra Felegi on sairas ja Ivan Kofkas tuuraa häntä. Hän on valtiosihteeri aluekehityksen sektorilla ja, ja tämä liittyy kohtaan seitsemän siis. Seuraavana Vagan, edustaja Vagan, Vagan on paikalla. Jos tämä sopii, niin nyt esityslista hyväksytään näin muutoksineen. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Resurssitehokas Eurooppa. Derek Vogan saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, uh, chairman, and I... Kiitos puheenjohtaja ja yritän tässä nyt sitten puhua mahdollisimman lyhyesti kollegat varmasti tietävätkin, että kysymys on tämän valiokunnan lausunnosta ja tämä liittyy ympäristövaliokunnan mietintöön ja tämä on ensimmäinen keskustelumme meidän lausunnostamme. Ensinnäkin haluan toivottaa tervetulleeksi sen asian, että resurssien tehokas käyttö on lippulaiva-aloite, Eurooppa 2020 strategiassa. Tämä on hyvin tärkeä asia taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista elämää eurooppalaisten kansalaisten äh, arjessa ja se on tärkeää, että puhumme tästä aiheesta. Minun mielestäni, kuten varmasti odotattekin, haluan korostaa sitä, että on tärkeää ottaa huomioon alueet ja äh, on saatava aikaan suunnitelmat, jotta taattaisiin todella resurssien tehokas käyttö. Ja uskon, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten pitäisi tulla kuulluksi, kun jäsenvaltiot tekevät suunnitelmia. Jokainen alue on erilainen ja tietysti tämä täytyy pitää mielessä, kun lähdetään suunnitelmia tekemään. Myöskin tässä lausunnossa totean, että alueelliset ja paikallisviranomaiset ei pitäisi ottaa vain mukaan suunnitteluun, jotta voitaisiin parantaa vaikkapa energia- tai vesiresurssien tehokasta käyttöä, vaan heidät pitäisi ottaa myöskin mukaan, kun laitetaan täytäntöön näitä suunnitelmia toteutettaessa jo monet viranomaiset ovat mukana siinä, kun pannaan täytäntöön energia- ja vesivarojen tehokasta käyttöä. Ja se onkin hyvä asia, mutta niitä on myös otettu mukaan jo tähän etuun. Esimerkiksi Walesissa minun alueella jokainen paikallisviranomainen maassa on joutunut laatimaan oman energiatehokkuussuunnitelmansa ja antamaan sen meidän alueparlamentillemme ja näin on taattava siis, että tämä suunnitelma etelee. Jos nyt sitten halutaan lähteä kehittämään uutta teknologiaa, jotta voitaisiin parantaa resurssien tehokkaampaa käyttöä ja jätteitä, niin joka tason hallinnassa tämä täytyy ottaa huomioon aina Euroopan tasolta paikallistasolle saakka. Ja tämä on siis tämän lyhyen lausuntoni perusta. Ja jos teillä on kommentteja tähän, kuuntelen niitä mieleen. Mutta vielä haluaisin muistuttaa siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 14. päivä heinäkuuta. Sitten tätä käsitellään täällä valiokunnassa ja sitä äänestetään 19. päivä syyskuuta. Ja sen jälkeen sitten ympäristövaliokunnassa käsitellään jossain vaiheessa marraskuuta. Tässä hyvin lyhykäisesti vain mietin äh, lausunnostani. Thank you very much indeed. Kiitos tästä. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Varjo esittelijä ei ole paikalla. Kukas täällä seuraavana haluaa puhua? E, e, Kiitos puheenjohtaja. haluaisin onnitella valmistelija tästä erinomaisesta lausunnosta. Mielestäni resurssien tehokas käyttö on Euroopan kestävän kehityksen kulmakivi. Kestävä kehitys tulee olemaan tärkeimpiä aiheita, joihin paneudutaan Puolan kaudella. Resurssit eivät tarkoita ainoastaan polttoaineita ja fossiilisia polttoaineita, vaan on muitakin resursseja, kuten elintarvikkeet ja vesi. Tämä on ymmärrettävä siis laajalti, laajalla tavalla. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että alue, hallintoalue, hallitukset, joiden roolia valmistelija korostaa, niidenkin pitäisi miettiä sitä, miten resursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti. Pitäisi myös miettiä sitä, miten jätehallinto politiikasta saataisiin tehokkaampaa, niin että elintarvike- ja vesijätteitä syntyisi vähemmän. Meidän on myös lisättävä kansalaisten tietoisuutta sillä tavoin, että he todella ymmärtävät, että jotkut resurssit ovat rajallisia, niitä on hallinnoitava hyvin, jotta ne voidaan, niitä voi järviällä tulevillekin sukupolville. Thank you very much. Kiitos. Rova Schröder seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle, valmistelijalle tästä luonnoksesta. Minun mielestäni hän on ottanut monia tärkeitä asioita mukaan, mutta minä haluaisin vielä käsitellä paria muuta seikkaa, jotka ovat mukana komission asiakirjassa. Komissio nimittäin toteaa, että tässä vaiheessa jo on mahdollista tällä kaudella eh, muuttaa näitä ohjelmia ja painopistealueita, jotka, mm, pitäisi, jotka on otettu tähän tiedonantoon mukaan. On mielestäni tässä mahdollisuus kunnille ja alueille eh, kokeilla erilaisia mm, ohjelmia pitäen mielessään seuraava ohjelmakautta. kautta. Toinen asia sitten on se, että komissio on liittänyt tämän asian myös talouteen ja minun mielestäni aluepolitiikassa taloudella onkin merkittävä rooli, kun vaikka puhutaan vihreiden työpaikkojen luomisesta. Tämähän liittyy paikalliseen ja alueelliseen talouteen. Pitäisi olla mahdollisuuksia tähän ryhtyä. tässä minä juuri mietin isoa Britanniaa, jossa on hyvin paljonkin ohjelmia ja se on jo osa kansallista taloutta, kansallista politiikkaa. No sitten kolmas asia on se, että komissio toteaa asiakirjassaan, että tässä on nyt yksi investointikohde Euroopassa. Investointien pitäisi osoittaa se, että kaikki politiikka on tämän suuntaista, joten minkäänlaista ristiriitaa ei ole sen suhteen, että rakennerahastoista annetaan innovaatioihin rahaa. Minun mielestäni on hyvä, että valmistelija tässä on ajatellut eri toimijoita, mutta sitä voitaisiin vielä voimistaa. Yksi kysymys kuitenkin olisi kohdan kaksi viimeinen lause. Mitä tämä tarkoittaa, kun sanotaan, että jos politiikat ovat toisiaan vasten, niin minkälaista ratkaisua tähän valmistelija ehdottaa? Dank. Madame, äh, madame. Kiitos. Sanchez Schmidt. <laughs> Excusez-moi. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt nopeasti vain palata muutamiin seikkoihin ja korostaa sitä, kuinka tärkeää aluepolitiikka on resurssien käytössä. Tämä on jo osoittautunut hyvin tehokkaaksi, erityisesti energian alalla. Haluan muistuttaa teitä siitä, että EAKRin säännöstöä on muutettu muun muassa, jotta esimerkiksi sosiaaliset asunnot tulisivat energiatehokkaammiksi ja haluaisin muistuttaa, koska tämä on hyvin tärkeää minulle tästä alueellisesta yhteistyöstä ja rajat yhteistyöstä, koska uskon, että juuri rajoilla voidaan ehkä kaikkein ilmeisimmällä tavalla toteuttaa sellaisia strategioita, joilla resursseja voidaan hallita. Ja tämä on sellainen paikka, jossa yhteistyö on varmasti kaikkein vilkainta naapurimaiden kesken. Kiitos. Ah, okay, thank you very much. Kiitos. Van Nistelrooy seuraavana. Dank u wel. Ook ik dank de, de, de rapporteur voor de opinie. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Mutta haluaisin vielä palata aikaisempaan asiaan. Kun täällä aluekehitysvaliokunnassa puhuttiin EU 2020 strategiasta, sanoimme, että haluaisimme velvoitteet maakohtaisesti niin, että voidaan koordinoida toimintaa alueellisella ja paikallisella tasolla. Tuolloin puhuttiin alueellisista sopimuksista, jota ei Euroopasta pakotettaisi, vaan joka sovittaisiin eri jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin niissä sovittaisiin sitovasti siitä, miten ottaisiin mukaan paikallisia alueen viranomaiset. On selvää, että meidän on mainittava tämä osallistuminen eri lippulaivahankkeissa, niin olisi ehkä parempi sen sijaan, että tämä mainittaisiin erikseen kullakin kerralla, että se mainittaisiin vain kerran kaikkia näitä lippulaivahankkeita koskien. Eli haluaisin vielä palata siihen, mitä aikaisemmin sanottiin tästä alueellista sopimuksesta, jolla otetaan mukaan paikallisia alueviranomaiset. Tästä pitäisi tulla ennakkoehto ja se on varmasti helppoa tämän aikansaaminen, sillä silloinhan olimme samaa mieltä tästä asiasta. Rova Matsoni tulee vähän myöhemmin paikalle, hän on varjo esittelijä EPPstä, mutta varmasti on samaa mieltä näistä tavoitteista. Mitä tulee sitten rahaa kysymyksiin, niin tämähän on kunkin jäsenvaltion asia. Me voimme asettaa tavoitteita ja sitten on katsottava, täyttävätkö, toteuttavatko jäsenvaltiot nämä tavoitteet. Kaikkihan on niiden käsissä. Minä haluaisin vahvistaa sitä, että otettaisiin mukaan paikallis- ja aluetoimijat myös näiden hankkeiden täytäntöön panemisessa ja myös rahojen jakamisessa. Meidän on oltava nyt yhdenmukaisia ja huomioitava joku tällainen mahdollisuus. Meillä on oikein myönteinen esimerkki myös. Euroopan komissio on esittänyt asetuksen, joka koskee energiatehokkuutta kaupungeissa. Siinä on 146 miljoonaa käytettävissä Euroopan investointipankin toimista 146 miljardia siis, ja nyt tämä määrä kaksinkertaistuu, koska nyt ollaan ottamassa mukaan myös yksityistä pankkisektoria. Nämä ovat innovatiivisia välineitä. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa se, että toimijat tulisivat kiinteämmin mukaan, mutta jos tätä ei ole täällä, niin voimme kyllä sitä tarkistuksen. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Vlasak. Kiitos. Sitten edustaja Vlasek. Dámy a pánové, já jenom zopakuji, protože... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin toistaa sellaisia asioita, joita täällä jo sanottiin. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että me koordinoimme näitä asioita aivan aluetasolla, paikallistasolla, hallinnon piirissä – ja tietenkin myöskin kansallisesti. Kaikkia näitä tasoja on saatava yhdistettyä. Sitten meillä on rajattu ylittävää koordinointia, joka sekin, jota pitää sitäkin parantaa. Meidän täytyy myös miettiä verkkoja, verkkoja, koska jos energiaa tuotetaan, niin sehän täytyy siirtää sinne, missä energiaa kulutetaan. Okay, thank you very much. Kiitos. Sitten edustaja Keli. Eh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, kun hän korostaa sitä, että eri tason viranomaisten lähestymistapa on hyvin tärkeää. Irlantilais-amerikkalainen poliitikko kerran sanoi, että kaikki politiikka on paikallista ja hän on hyvin kuuluisa. Ja erityisesti tällä osa-alueella, jos haluamme tehdä jonkin vaikutuksen, me tarvitsemme paikallisviranomaisia ähm, mukaan ja äh, meidän täytyy todella katsoa asioita samasta vinkkelistä. Äh, tietysti ongelmat ovat massiivisia ja kun ajatellaan tätä 2020, niin tietysti tämä on meidän tavoitteemme siitä voi tulla 20, 30, 30, 40 ja niin poispäin. Ja aina kun ruvetaan, halutaan luoda lisää energiatehokkuutta, niin silloin tietysti väestökehitys tulee vastaan sehän on kasvamassa voimakkaasti, jos nyt ei löydetä uusia energiaresursseja ja erityisesti energiatehokkuutta, niin en usko, että pystymme mihinkään suuriin tuloksiin pääsemään tällä osa-alueella. Juuri tästä syystä uskon, että meillä täytyy olla paikallisia alueviranomaiset mukana, koska siellähän juuri nämä toimet toteutuvat politiikka ja ehkä tutkimus, teknologinen kehitys voivat tapahtua keskuspaikoissa, mutta sovellukset täytyy jalkauttaa ruohonjuuritasolle kaikkialle ja sen takia on hyvin tärkeää, että otamme mukaan paikallisia alueviranomaiset niin, että he voivat kaavailla sen, kuinka pannaan toimeen nämä toimet mitkä ovat tavoitteet. Ja jos saamme kaikki heidät mukaan, niin uskon, että silloin toiminta on varmasti myöskin koordinoidumpaa. Ja myöskin Euroopassa meillä on suurempi ajatus, parempi ajatus siitä, mihin tulevaisuudessa olemme menossa. Ja varmasti näin etenemme. Uskon, että olemme hyvillä raiteilla. Kiitokset. Okay, thank you. Kiitos. Sitten receiver. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskoisin, että tässä eh, valmistelija on aivan oikeilla raiteilla. Tässä EAKRn kohdalla on hyvin monia rooleja eh, hoidettavana ja näitä voitaisiin vielä laajentaa, aivan kuten Unkarin 2020 strategiassa on, on todennut. Eh, meidän täytyisi miettiä, että kuinka paljon komissiota mm, sitoo tällaiset hankkeet, jotka liittyvät näihin resurssikysymyksiin. Tässähän pitäisi jäsenvaltioiden huolehtia siitä, että nämä toteutuvat. Mielestäni alueilla on hyvin tärkeä rooli jo nykyisen EU-lain puitteissa. Sitten jätesektorilla sektorilla siellä erityisesti on tärkeää se, että nämä keräysjärjestelmät ovat kunnossa. Tässä ehkä voitaisiin yrittää sitä, että sellaisia ratkaisuja, joita on löydetty alueilla tai muissa maissa, että ne otettaisiin esiin. Pitäisi myös miettiä sitä, että pitäisikö tällaisten parhaiden käytäntöjen verkosto olla olemassa, sillä tavalla, että niitä voitaisiin kunnissa ryhtyä toteuttamaan. Voitaisiin kopioida muiden malleja, jotta oma järjestelmää voidaan parantaa riippumatta siitä, onko kysymys jätteistä tai muista aloissa. Eli tässä pitäisi toimia yhteistyössä silloin, kun tavoitteisiin ei päästä. Pitäisi molemmin puolin tätä ryhtyä edellyttämään, koska sillä tavalla resurssien käyttö olisi tehokkaampaa. Minun tietojeni mukaan on hyvin monenlaisia ratkaisuja löydetty kunta- ja aluetasolla, jotka voisivat olla esimerkillisiä, mutta ne ovat hyvin vähän levinneet muille. Euroopan unionin tehtävänä olisi juuri siirtää näitä käytäntöjä. Kiitoksia teille paljon. Sitten nyt Molkova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 Excuse me for interrupting you. Uh, the in no? interpreters have enormous uh, problems. Please. Uh, Počujete ma? Tekninen häiriö. Môžem? No? Ah, okay.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 puhuttiin näistä tehokkaista resurssien käytöstä alueellisella ja paikallistasolla. Minä sain aivan hiljattain tilastotietoja omasta maastani Slovakiasta, ja niistä käy ilmi, että Slovakia on käyttänyt vain 18,5 prosenttia Piret-ohjelman rahoista. Ja se on ollut kaikkein huonoin rahan käyttäjä tässä mielessä. Tämä vähäinen rahankäyttö johtuu siitä, että paikallistaso ei ole tarpeeksi sitoutettu tähän toimintaan. Sitten on olemassa raportti, jossa suositellaan jäsenvaltioille, että ne mm, priorisoisivat asioita ja laatisivat suunnitelmia. Ja sillä tavalla, että aluetaso tulisi mukaan, ja se onkin ajatus, jota on hyvä kunnioittaa. Okay, thank you very much indeed. Is Kiitoksia. Ja haluaisiko puhua täällä? Ramosseur. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, kiitämme valiokuntaa sen antamasta panoksesta. Haluamme korostaa siitä, kuinka tärkeää on, että kaikki hallinnonalat ovat mukana, erityisesti alue- ja paikallishallinto tässä mielessä. Kyseessä on hyvin erilaisista aloista ja on tärkeää, että kansalaiset ovat aktiivisesti mukana, myös kansalaisjärjestöt ja erityisesti kaupungit ja kunnat jotta voidaan varmistaa se, että päätökset tehdään tehokkaasti ja että täytäntöönpano toimii Euroopan ja kansalla tasolla voidaan usein antaa vain yleiset puitteet ja varmistaa se, että on kimmokkeita toimia. Esimerkiksi, että hinnoittelu toimii, että kielletään tietyt vaaralliset aineet tai niitä rajoitetaan, mutta miten tämän pitää ryhtyä? No tämä on mahdollista ainoastaan paikallisella ja alueellisella tasolla. Yksi tärkeä väline on kunnan johtajien yhteistyö. Mietitään sitä, miten sitä voidaan laajentaa muihinkin aiheisiin, jotka ovat resurssitehokkuuteen liittyviä, biodiversiteetti, jätteet ja energia. Energia on yksi suurimpia haasteita me nykyaikana. Se liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös energiavarmuuteen ja tähän liittyen kaupunginjohtajilla on hyvin tärkeä roolinsa. Ja tässä tarvittaisiin lisää toimia. On tulossa tärkeitä ehdotuksia komissio, komissio juuri esittänyt energiatehokkuusdirektiiviä, josta on tarkoitus neuvotella tänä vuonna ja ensi vuonna. Parlamentti on tässä läisti mukana ja olisi hyvä, jos antaisitte myös poliittista tukea niin, että voisimme saada tämän tehtyä mahdollisimman nopeasti energiaa tehokkuus on kaikkein halvimpia ja yksinkertaisimpia tapoja varmistaa se, että meillä on tarpeeksi energiaa, että on vähemmän riippuvaisia energian tuonnista. Haluaisin myös korostaa sitä, että alueiden komitea on ollut hyvin läheisesti mukana. Se on antanut jo oman kannanottonsa ja korostanut sitä, kuinka tärkeää on, että alue- ja paikallistoimijat ovat voimakkaasti mukana. Se on ottanut myös kantaa oikein myönteisesti tähän aloitteeseen liittyen. Ja pitää korostaa myös sitä, että tämä lippulaiva, joka liittyy resurssitehokkuuteen, on hyvin erilainen kuin 2020 strategian muut lippulaivat, sillä ne koskevat vain yhtä tai kahta alaa, mutta tämä taas koskee noin kymmentä eri alaa, eli maatartokalastusta, ilmastoa, liikennettä, energiapolitiikkaa ja tietysti aluepolitiikkaa. Ja tämä on siis läpileikkaava aihe. Aluepolitiikka tulee olemaan hyvin tärkeällä rahoittajan sijalla ja nyt on varmistettava se, ettei ole ristiriitoja e, tai päällekkäisyyksiä näiden välineiden välillä. Tässä on paljon hyvää tahtoa sekä parlamentissa että jäsenvaltioissa ja komissiossa. Kaikkialla halutaan toimia hyvin, mutta tietysti aina ideat kilpailut keskenään vielä pitää etsiä parhaat ideat. Ja komissio on nyt esittänyt uutta budjettitarkistelua 29.6 ja sen kautta on tarkasteltava myös aluepolitiikkaa, meidän on tarvittava oikeanlaiset kiimokkeet, jotta voidaan varmistaa se, että rahoitus, jota on hyvin vaikea saada näin kriisiaikaan, että nämä rahat käytetään mahdollisimman hyvin, että kaikki eurot täyttävät useita tavoitteita ja että pystytään olemaan resurssitehokkaita energian osalta, mutta huomioida myös biodiversiteetti ja liikenne. Me komissiossa siis suurella mielenkiinnolla odotamme yhteistyötä teidän kanssanne tässä valikunnassa, mutta myös kollegan kanssa muissa valikunnissa. Niitä on useampi mukana. Ja tämä osoittaa, että hallinnon monet tasot ovat mukana ja meidän on mietittävää myös politiikan arviointia. Kaikki ihmiset on otettava mukaan, kaikki eri tasot ja tahot on kertova kansalaisille, miksi tätä kaikkea tehdään ja sitten on kertoa myös, minkälaista synergiaa tästä voi saada, minkälaisia, minkälaista hyötyä, mutta on selvää, että tietty hinta tästä on myös maksettava. Tämä on käynyt ilmi täältä lausuntoa luonnoksesta. Joskus on tehtävä vaikeita valintoja. Kaikista ei ole kaikille hyötyä samalla tavalla, mutta asioista on keskusteltu, ihmiset otettava mukaan ja kaikkien on voitava antaa oma panoksensa ja ottaa kantaa. Ja toivottavasti loppujen lopuksi tulos on sellainen, että suuri osa kansasta voisin hyväksyä. Kiitos. Todella paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille kollegoille tästä keskustelusta ja nyt annan valmistelijalle uudestaan puheenvuoron, jotta voitte antaa omat loppukommenttinne. Kiitos ja kiitos kollegoille kaikista näistä panoksista ja voin sanoa, että kaikissa puheenvuoroissa oli paljon, oli paljon sellaista, josta saatoin olla samaa mieltä. Tässä oli paljon järkeä, niin että ihan lyhykäisesti vain pari kohtaa, jotka tässä tulivat esille. Ensimmäinen puhuja otti esille tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin korosti sitä, että kyse ei ole vain ähm, energiasta ja vedestä, vaan monet muut resurssit ovat myöskin hyvin tärkeitä, vaikka mineraalit ja monet muut äh, mitä myöskin äh, korostettiin asiaa, jonka minä tuossa kenties unohdin, että vaikka tietysti jokaisella hallinnon tasolla menetään tuottaa mukaan myöskin kansalaiset. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka täytyy muistaa äh, vielä tässä lausunnossa mainita. Tässä viitattiin myöskin äh, tähän toiseen kohtaan, jossa mainitaan nämä kompromissit ja komission kollega oikeastaan tähän niin vastasikin, ja monet kollegat ovat jo ilmeisesti selvästi nähneet myöskin tältä osin konflikteja tietyillä politiikka-alueilla EU-ssa. On olemassa esimerkkejä esimerkiksi vaikka tilanteesta, jossa vaikka liikenneprojekteihin on käytetty EU-varoja. Jotkut ehkä ovat sitä mieltä, että tähän liittyy konflikteja, kun ajatellaan taas sitten toisaalta ympäristöpoliittisia tavoitteita. Tämä on kuitenkin asia, johon pitää puuttua, kuten komissio tuossa sanoi, ja tulevaisuudessa asia pitää ottaa siis esille. Tässä myöskin viitattiin siihen, että pitäisi hiukan muuttaa olemassa olevia ohjelmia, jotta päästäisiin todella äh, resurssitehokkuuteen. Ja uskon, että mm, siihen ollaan pyrittykin, äh, kun on valtavirtaistettu ympäristöpolitiikkoja, kestävää kehitystä, ilmastopolitiikkaa ja näin poispäin, äh, otettu niitä mukaan esimerkiksi 2020 strategiaan, mutta myöskin tuohon tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, joka nyt viime viikolla sitten julkistettiin. Ja tämä näkyy vaikkapa juuri juuri yhteisen maatalouspolitiikan vihreyttämisenä rakennerahastoissa sillä tavalla, että niitä voitaisiin käyttää myöskin energiatehokkuuteen. Tai ihan äskettäin minä törmäsin tuollaiseen ähm, ähm, Wojciekin kanssa kävimme Puolassa ja näimme siellä Varsovassa sellaista veden, jäteveden käsittelyä, joka on EU-rahoitteesta, niin että tämän tyyppisiä esimerkkejä on. Ähm, uskon, että tällaisia esimerkkejä pitäisi tutkia ja käyttää niitä hyvinä käytäntöinä. Kaikki voimme oppia eri alueilta kautta Euroopan unionin. Sitten äh, herra Van Nistelrooy myöskin puhui hyvin tärkeästä asiasta, että on tarpeen ottaa mukaan paikallisia alueviranomaiset, ei pelkästään vain kun ajatellaan resurssitehokkuutta, vaan myöskin kun ajatellaan rakennerahastoja. Ja uskon, että tämä jo tuli viidennen kohesioraportin keskustelussa esille, kun todettiin, että Tietysti äh, komissio äh, tekee ehdotuksia, mutta myöskin äh, täytyy taata se, että asiassa tapahtuu kehitystä, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat mukana tätä kehityssopimusta toteuttamassa. Uskon, että tässä vaiheessa on saatu paljon lupauksia komissiolta, mutta nyt täytyisi myöskin saada virallisempi mekanismi sen takaamiseksi, että nämä alue- ja paikallisviranomaiset ovat mukana kohesiopolitiikassa, mutta myöskin muissa tärkeissä politiikoissa, kuten vaikkapa resurssitehokkuudessa, niin että paljon tärkeitä seikkoja tuli tässä esille ja tässä oli mielenkiintoisia ähm, kommentteja ja haluan ottaa mukaan tämän kaiken tähän mietintöön ja määrä aikaan mennessä. Thank you very much. Kiitos, Ravogan. Ja meillä on tarkistukset jätettävä 14.7. kello 12 mennessä. No niin, sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Eli tässä on parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen. Eh, edustaja Surjan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin nyt puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että aluekehitysvaliokunnan näkökulmasta, mitä mieltä olemme komission talousarvioesityksestä. Ja sitten toisaalta voidaan myös jotain jo sanoa siitä, mitä muutoksia neuvoston on tarkoitus esittää ja puhua siitä, mitä mieltä me olemme niistä. Ja kolmanneksi haluaisin puhua sitten näistä aikatauluongelmista ja teknisistä vaikeuksista. Ja kaikki nämä asiat liittyvät esittämäni lausuntoluonnoksen hyväksymiseen. Ensinnäkin, jos ajatellaan komission kantaa, niin on sanottava, että periaatteessa ne ehdotukset ovat samansuuntaisia kuin meidän ajatuksemme. Jos nyt tapahtuisi ihme ja me voisimme päättää, minkälainen talousarvioesityksestä tulisi ensi vuodelle, niin sitten varmasti ihan hyvä päätös olisi se, että voitaisiin toteuttaa komission ehdotus. Tämä liittyy myös 1b-otsakkeeseen sen osalta komissio on täysin tietoinen siitä, että olemme seitsemän vuotisen kauden loppupuolella ja että ohjelmat ovat jo loppuvaiheissa ja se, mitä sanomme jäsenvaltioille, että tarpeeksi nopeasti ei käytetä määrärahoja. Tämä ei nyt enää pidä paikkaansa, vaan nyt on nähtävissä se, että ohjelmat ovat jo sellaisessa tilassa, että meidän on suoritettava näitä maksutuksia. Ja meidän on myös korostettava sitä, että Euroopan unionin tehokkain väline, eli 2020 strategia ja sen toteuttaminen on nimenomaan aluepolitiikan asia. Jos katsotaan komission ehdotusta, niin maksu määrä rahojen osalta on 3,4 prosentin nousua ja maksu maksumäärärahoja on lisätty 84 prosenttia. Ensimmäiset olivat siis maksusitoumusmäärärahoja ja tämä on aika lailla realistista meidän mielestämme. Ja mitä neuvostossa sitten tapahtui? puolentoista viime tunnin aikana olen ollut yhteydessä Puolan puheenjohtajavaltion edustajiin ja nimenomaan keskustellut tästä asiasta, eli tiedän aika hyvin, mitä neuvostossa tapahtuu. Hyvä uutinen meidän valiokuntamme kannalta on se, että neuvostossa kohesiopolitiikka pidetään prioriteettina. Tämä käy ilmi neuvoston kannanotosta toisaalta, mutta toisaalta taas ei. Se käy ilmi siinä mielessä, että maksusitomus määrärahojen tasoon neuvosto ei ole koskenut. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen tältä osin, mutta valitettavasti emme nyt voi kuitenkaan vielä tälle asialle osoittaa suosiota, koska jos katsotaan maksumäärärahoja, niin kyseessä on 1,3 miljardin vähennys, joka on siis neuvostossa hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio ehdotti 8,4 prosenttia lisäykseksi, mutta neuvosto hyväksyi ainoastaan 5,2 prosenttia. Nyt vaikuttaa siltä, että maksumäärärahojen alalla neuvostoa ei pystytä taivuttelemaan, mutta neuvottelujen tässä vaiheessa tätä meidän ei pitäisi vielä huomioida mielestäni. Ei meidän neuvottelukantamme olisi oikea, jos me kohesiopolitiikasta vastuussa oleva valiokunta alusta alkaen hyväksyisimme jo tämän kannan. Tämä siitäkin syystä, että vaikuttaa siltä, että neuvostoa kiinnostaa ainoastaan loppuluku, eli koko talousarvion kokonaisluku ja se, miten tämä jakautuu eri otsakkeissa, niin tämä riippuu neuvotteluista. Eli tässä tulee nyt otsakkeiden välistä taistoa syksyllä, jos tämä näin voidaan sanoa, emmekä me nyt etukäteen voi vielä luopua taistosta mielestäni. Erityisesti siksi, että tämä komission ehdotus oli ihan realistinen. Mutta meillä on tietysti tämä yksi mahdollisuus, jota yleensä käytämme hyväksi, eli lopulta päätämme jostain tietystä maksumäärärahan tasosta ja sitten lisäämme siihen tämän eh, julistuksen, että tarpeen vaatiessa koesiopolitiikka saa käyttöönsä vaaditut määrärahat. Minä tänään esitin kysymyksen neuvoston puheenjohtajalle ja kysyn, onko yhtään esimerkkiä, näinhän on tehty jo 80 vuotta, onko yhtään esimerkkiä siitä, että tämä lupaus olisi joskus täyttynyt Yleensä käy juuri päinvastoin. Viime vuonna oli sellainen tilanne, että tästä lupoksesta huolimatta tätä lisämaksua ei tapahtunut. Ja sen takia minä pyysin, että neuvoston puheenjohtajan pitäisi tehdä jotain, jotta nämä julistukset olisivat uskottavia, sillä tämäkin on tärkeää, jos joku asia allekirjoitetaan ja sitten sitä todellakin tarvitaan, niin sitten se pitäisi pystyä myös toteutumaan. Mutta nämä asiat siis ovat edessä syyskaudella. Olen tehnyt yhteistyötä valiokunnan sihteeristön kanssa ja haluaisin tässä vaiheessa jo kiittää tästä yhteistyöstä sihteeristöä. Me olemme yhdessä laatineet tällaisen valmiiksi kirjoitetun lausunnon, jossa jo arvasimme, mitä neuvosto tulee olemaan mieltä. Tietysti täältä ei vielä neuvoston lukuja löydy, mutta aluekehitysvaliokunta on kuitenkin joka vuosi tehnyt niin, että on esitetty ne tarkistukset, joilla nostetaan takaisin komission tasolle, eli niin kutsutusti back to the PDB, eli nostettiin taas ehdotus edellisen talousarvioehdotuksen tasolle. Nyt Lissabonin jälkeen ei enää puhuta PDBstä, mutta puhutaan kuitenkin draft budgetista talousarvioluonnoksesta ja minä nyt esittäisin, että meidän ei pitäisi hyväksyä tätä. Meidän pitää olla neuvottelukykyisiä ja sen takia meidän pitää esittää ne tarkistukset, jotka silloin kun luku ei ole sama kuin mitä komissio alun perin esitti. Ja toinen asia, miltä osin pitää miettiä, mitä pitää tehdä, nämä ovat pilottihankkeet ja valmistelevat hankkeet, niihin liittyvät kysymykset. Tässä on pyydetty esittämään uusia esityksiä, mutta ainoastaan yksi ehdotus perille ja minä olen sitä mieltä, että jatkuvat pilottihankkeet kaipaavat yhä tukea ja tälle uudelle ehdotukselle on myös annettava tukea valiokunnan nimissä. Ja näin, hyvät kollegat, pääsen kaikkein vaikeimpaan kysymykseen, eli että miten kaikki tämä pystytään tekemään ajoissa ja hyväksymään ajoissa, ottaen huomioon että tämän valiokunnan seuraava kokous on muistaakseni 19. syyskuuta, eli tarkistusten jättämisen määräajan jälkeen. Tässä tulee mieleen kaksi mahdollista ratkaisua. Minä mainitsin ne molemmat nyt. Yksi ratkaisu on se, että elokuun viimeisellä viikolla 29. 30. 31. päivä joku niistä pidettäisiin valikunnan ylimääräinen kokous, joissa ne tarkistukset, jotka haluamme esittää valiokuntamme nimissä, niin ne hyväksyttäisiin valiokunnan kokouksessa. Nämä tarkistukset on valmisteltava nyt ennen kesälomia. Tarvitaan myös käännökset, sillä sääntöhän on sellainen, että valiokunta käsittelyä varten tarvitaan kaikki käännökset valmiiksi ja valiokunnan on oltava päätösvaltaisena paikalla. tämän kaiken toteutuminen ei kuitenkaan ole realistista ja sen takia sihteeristö otti esille toisen mahdollisuuden. Ja alun perin puheenjohtajan oli tarkoitus tämä teille esittää, mutta minä nyt valmistelijana tämän asian esitän. Eli tämä olisi seuraava ajatus, eli että tämän keskustelun jälkeen, jos valiokunnalle sopii se, että Euroopan komission esittämien lukujen eh, saavuttaminen olisi paikallaan, jos haluamme antaa tukea pilottihankkeille, niin sitten nämä esitykset voin minä valmistelijana antaa eteenpäin yhdessä puheenjohtajan kanssa. Ja te voisitte nyt päättää periaatteellisesta hyväksynnästä ja käytännön hyväksyntä tapahtuisi sitten 19. syyskuuta kokouksessa. Eli muodollisesti silloin hyväksyttäisiin se lausunto, jonka alustava versio on teillä jo nyt edessänne. Koordinaattorit ovat tietääkseni tästä asiasta jo keskustelleet ja minä lopetankin nyt sitten tähän. Tämä on nyt suurin piirtein tilanne ja liikkumavaramme ja me nyt jäämme odottamaan sitä viisasta päätöstä, että mikä olisi paras tie. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia, edustaja Surjan. Seuraavana Derek Vaughan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää esittelijää, valmistelijaa tästä hyvin laajasta, hyvästä lausunnosta, jotta hän päivitti tietomme tästä 2012 budjetista. Ilmeisesti oli aika laaja sopu kuitenkin täällä valiokunnassa ja tämän ulkopuolellakin siitä, että komission ehdotukset kohesiopolitiikan osalta olivat minimi korotus maksatuksiin, jos halutaan nyt sitoumuksia kasvattaa 8,4 prosenttia kasvua siis ähm, tuohon ähm, alustavan talousarvioesitykseen. Tämähän on normaali tapa jäsenvaltiolle toimia ja kuten, jäsenval- kuten esittelijä tuossa totesi, valmistelija totesi, niin neuvosto on nyt sanonut, että he haluaisivat vähentää tätä 2,4 prosenttia aina 5,2 prosenttiin ja tämä olisi 1,3 miljardia vähemmän kuin mitä komissio on ehdottanut ja tämä tekisi myöskin sitten muutama sata vähemmän Äh, eri rakennerahastoille. Tämä vähentäisi siis myöskin rakennerahastojen korotuksia ähm, suhteessa siihen siis, mitä komissio ehdottaa. Valitettavasti tämä ehdotus on tullut jostakin jäsenvaltiosta sellaisista, joilla on sellaisia alueita, jotka yleensä ovat hyötyneet kohesiopolitiikasta ja myöskin rakennerahastoista. Ja mainitsen juuri tässä Iso-Britannian esimerkkinä. Mutta äh, onneksi kuitenkin Walesissa minun puolueen ja alueparlamentti ovat kuitenkin nähneet asian eri tavalla ja ovat tunnustaneet sen, että Wales monien Euroopan alueiden tavoin on huomattavasti hyötynyt rakennerahastoista ja senpä takia haluattaisiin rakennerahastoja kasvattaa ensi vuodelle ja myöskin tulevaisuutta ajatellen. Ja myöskin muut alueet varmasti ovat samaa mieltä. Uskon, että meidän pitäisi nyt painostaa kaikkia jäsenvaltioita, jäsenvaltioita jotta 2012 ja myöskin seuraavissa rahoitusnäkymissä tätä rakennerahastoasiaa parannettaisiin. Mutta viime viikollahan myöskin Strasbourgissa, kun Puola puheenjohtajamaana puhui, niin he olivat ilmeisesti hyvin myönteisellä tolalla tässä asiassa. Ja senpä Irakiakin meillä on nyt tässä liittolainen ja meidän pitäisi käyttää heitä muiden jäsenvaltioiden osalla, jotta voitaisiin kohesiopolitiikan rahoitusta parantaa. Tätä voidaan siis varmasti odottaa neuvostolta, että se jättää tällaiset, tällaiset ehdotukset kohesiopolitiikkaa ajatellen. Ja meillähän on joitakin liittolaisia niin alueiden kuin myöskin puheenjohtajamaan puolella myöskin. Haluaisin vain sanoa, että tämä ehdotus ähm, valmistelijalta, äh, vaikka meidän pitäisi sitten tulla tänne elokuun lopussa, niin uskon, että tämä on hyvä vaihtoehto ja toivon mukaan näin esittelijä ja äh, valmistelija ja puheenjohtaja pääsevät sitten vielä palauttamaan nämä budjetin luvut kohesio- ja rakennepolitiikan osalta ja tiedän, että ähm, saamme varmasti paljon tukea tälle ehdotukselle muutenkin. Okay, thank you, Mr. Kelly. Kiitos ja sitten edustaja Keli. Kiitoksia ja hyvin paljon onnea edustaja Surjanille tästä erinomaisesta yhteenvedosta. Mutta täytyy, täytyy huolehtia siitä, e, että tämä hanke pysyy sopivalla tasolla. Hän korostikin tätä omassa mm, asiakirjassaan. Täytyy kuitenkin muistuttaa myös siitä, että ei, ei pelkästään jäsenvaltiot, vaan myös kansalaiset ja koko Euroopan tasolle tästä täytyy saada e, lisäarvoa. Tämähän on poliittinen peli e, ja se, että kansalaiset ovat velkaantuneet hyvin pitkään. Meidän täytyy toimia paljon aktiivisemmin. Ja täytyy muistaa sitä, että aluepolitiikassa eh, käytetään näitä rakennerahastorajoja. Me, me tulimme vuonna 1973 mukaan ja BKT oli vain 15, 15 prosenttia, 58 prosenttia keskiarvosta. Ja nyt olimme 145 prosentin tasolla eurooppalaisesta keskiarvosta Tämähän kaikki oli sen ansiota, että Eurooppa oli auttanut meitä erityisesti rakennerahaston kautta. Tässä ei nyt kansalaiset eivät tätä, ei tiedä tätä asiaa, eli täällä on, täällä on hyvin paljon hyviä hankkeita, mutta on kuitenkin maita, jotka eivät niistä hyödy. Ja siitä johtuu se, että että ihmiset eivät tiedä kaikke, kaikesta siitä, sitä mitä tapahtuu. Meidän täytyy tätä negatiivista suhtautumista vastustaa paitsi tiedotusvälineissä, myös, myös siitä negatiivisuutta, joka on monien maiden politiikassa nähtävissä. Sitten toiseksi olen iloinen siitä, että tämä Atlanttinen eh, foorumi tästä strategiasta, jossa olemme olleet jo monta kertaa mukana, että tämä nyt käynnistyy. Ja tämä on eh, yksi asia jälleen, joka kertoo siitä, että lisäarvoa on saatavissa yhteistyöllä ja että hankkeita eh, voidaan toteuttaa sellaisia, että se koko Atlantin aluetta edistää. meidän täytyy huolehtia siitä, että viesti menee perille. E, tässä on hyvin tärkeitä kysymyksiä myöskin parlamentille. Thank you very much. Frau Schröder, Kiitoksia. Sitten Rova Schröder. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur eine ganz... Niin, aivan lyhyt kommentti tähän asiaan. E, valmistelijalle sanoisin, että tästä menettelytavasta sanoisin, että tällainen yhteisymmärrysmenettely tässä olisi hyvä. Meillä on tiettyjä kommentteja näihin sanottu ja otettu esiin. Siis me olemme eräitä asioita kommentoineet, emme muuta näitä lukuja, mutta meillä on sellaisia huomautuksia, joissa on tiettyjä tarkennuksia komissio on muuttanut eräitä asioita ja kun katsomme uutta rakennerahastoasetusta, niin eräitä asioita on valmisteltu. Meidän pitää niitä kuitenkin kommentoida. E, minä olen hyvin paljon ollut tässä mukana parlamentissa kauan ja olemme näistä rakennerahastoista puhuneet ja jo neuvottelujen alussa voimme komissaarin kanssa puhua siitä, että pitää ottaa huomioon se, että kaikki osapuolet ovat mukana silloin, kun asioita tehdään. Ei täällä mitään uutta rahaa tule olemaan. Ja siksi onkin täy- tärkeää, että lippulavahankkeisiin keskitytään. Kuitenkin näissä alahuomautuksissa eh, olemme huomauttaneet siitä, mitä ongelmia tähän uuteen asetukseen liittyy ja toivon, että meidän kommenttimme tulevat mukaan tähän lausuntoon. Kiitos. Surjen. Haluaisitteko vielä tästä puhua? Kiitos puheenjohtaja. Saimme kuulla muutaman hyvin tärkeän asian, joihin on reagoitava. Mutta aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia puhujia siitä, että he ovat ottaneet kantaa, ja koska kukaan ei vastustanut sitä, että tätä elokuun lopun kokousta lähdettäisiin järjestämään, niin ilmeisesti näin tehdään sitten, ja koordinaattorithan ymmärtääkseni tästä jo päätöksen tekivät. Ja tähän liittyen haluaisin nyt sanoa, että meillä on todellisen tärkeää vastuuta nyt niin suuntaan. Ja tämä kävi ilmi myös keskusteluissa neuvoston puheenjohtajan kanssa. Meidän tehtävää tietoiseksi tietoisiksi ihmiset siitä, että Euroopan unioni on halpa. Tämä ei ole kallis järjestö, sillä kyseessä on aivan ainoastaan hyvin pieni rahamäärä ja sitten on tehtävä selväksi se, että rahat käytetään kunnolla. Tiedosvälineissä puhutaan väärinkäytöksistä, niitä on, mutta nämä ovat vain pikkuseikkoja, yksittäisiä virheitä. Kaiken kaikkiaan voidaan hyvin selvästi sanoa, että Euroopan unioni käyttää rahaa tehokkaasti. Ja tämä kriisi, joka on nyt kohta lopuillaan, niin kriisi on osoittanut, että ne maat, jotka käyttävät hyvin ja tehokkaasti kohesiopolitiikan välineitä, ne pääsivät kriisistä paljon helpommalla kuin ne, jotka toimivat huonommin. Puola on tästä hyvä esimerkki. Puola on ehkä ainoa unionin maa, jossa kasvu ei ole vähentynyt. Kasvu tahti alani, mutta kasvu pysyy kuitenkin plussan puolella ja puolalaiset kiittävät tästä kohesiopolitiikkaa he ovat aivan oikeassa. Eli tämä tässä on viesti, joka pitää tehdä selväksi. Minä olisin voinut puhua englannin kielellä, mutta puhun tällä kertaa kuitenkin unkaria sen takia, että tämä puheeni menee nyt läpi ehkä jopa kotimaahani ja siellä voidaan kuulla minun sanojani. Olen tietysti valmis tekemään muutoksia mm, näihin käytettyihin ilmaisuihin ja katson sihteeristön suuntaan siinä mielessä, että haluan varmistaa sen, että 19. syyskuuta voitaisiin vielä neuvotella näistä tarkistuksista ja hyväksyä ne silloin. Olenko siis oikeassa sanoissani, että voimme äänestää luonnoksesta syyskuussa, siis tästä tekstistä. Näin voidaan siis ihan hyvin siitä keskustella ja normaalin tapaan voidaan tehdä esimerkiksi suullisin tarkistuksin eh, näitä muutoksia esittää, niin kuin yleensä tehdään. Kiitos. Kiitos ja sitten Van Nistelrooy. Hyvä puheenjohtaja. Jos hyvin erilaisia näkemyksiä on samassa valiokunnassa, niin on hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa. Onko tässä nyt tulkkaus vai ei? Mutta sitten jos konsensus on olemassa nimenomaan sen suhteen, että nämä vanhat tai entiset talousarviovarat otetaan käyttöön, kuten komissio on ehdottanut, ja että tuemme pilottihankkeita, niin kyllä meidän pitäisi tällä tavalla pontevasti tehdä. Meillä on hyvin myönteisiä esimerkkejä esimerkiksi Puolasta, mutta on myös huonojakin esimerkkejä olemassa varojen käytöstä. Tällaiset hankkeet ovat parhaita mahdollisia silloin, kun yritämme kriisistä päästä eroon alueetasolla. Jos meille tämä sopii, niin voimme tämän menettelyn ottaa käyttöön. Okay, thank you, thank... Kiitos kaikille. Koska kukaan ei valmistelijan ehdotusta vastusta, niin teemme kuten hän on ehdottanut. Ja meillä on 27.7. tarkistuksen jättämisen määräaika kello 12. auch von meiner Seite schönen guten Tag. Meine niin, hyvää päivää kaikille minunkin puolestani. Meillä on seuraava kohta esityslistalla. Edessämme on kysymys makroaluestrategioiden kehityksestä. Erityisesti tämä koskee Välimeren aluetta ja tulevaisuuden näkymiä. Haluaisin esittelijälle edustaja Alfonsille antaa seuraavaksi puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ensimmäisessä keskustelussa äh, kerron teille kaiken, mikä teitä varmasti kiinnostaa ja olen käytettävissä äh, ja otan mielelläni huomioon mielipiteenne ja kommenttinne, jotka haluatte minulle kertoa. Tämä on aihe, joka voi olla hyvin kiinnostava monillekin, erityisesti tämän alueen edustajille. EU-sahan ensimmäinen makroaluestrategia otettiin käyttöön vuonna 2009 ja se liittyy Itämereen. Ja tämä koko, kokemus on sitten johtanut kokemuksiin komission äh, raportista 2011 ja siinä todetaan, että tämä strategia on päässyt hyvin tavoitteisiin muun muassa äh, on päästetty, pystytty edistämään kestävää ympäristönsuojelua, parantamaan alueen äh, kiinnostusta houkutuskykyä ja näin poispäin. Ja tämä ensimmäinen äh, hyvin myönteinen tulos mielestäni tässä samassa kertomuksessa äh, on johtanut siihen, että tätä samantyyppistä äh, strategiaa voitaisiin todettavan alueella myöskin kenties jossain muuallakin vielä. Ja erityisesti tässä kertomuksessa vielä todetaan sellaisia alueita, joilla on samantyyppinen merellinen ulottuvuus. Ja Unkarin puheenjohtajuuskaudella neuvosto on siis 13. päivä kesäkuuta kokouksessaan todella ilmoittanut kiinnostuksensa Tonavan vastaavaa aluetta varten ja on kehottanut myöskin muiden makroaluestrategioiden osalta äh, tulevaisuudessa jatkamaan työskentelyä. Ja äh, tässä äh, lausunnossani erityisesti, mietinnössäni erityisesti ei millään lailla pyritään luomaan mitään uutta uutta lainsäädäntöä välttämättä, mutta rahat on käytettävä paremmin, on käytettävä kohdentimmin näitä varoja myöskin johdonmukaisimmin. Ja parlamentti omalta osaltaan on jo hyväksynyt 2011 maaliskuussa päätöslausuma, jonka Hybner on tehnyt ja se liittyy eurooppalaiseen atlanttiseen alueeseen. Ja tässä päätöslausumassa korostetaan sitä, että on hyvin tärkeää toteuttaa tällaisia makrotaloaluestrategioita monilla tasoilla ja että myöskin tärkeää muistaa, että että ei tarvita lisäresursseja ja äh, on mentävä todella koko tämän hierarkian lävitse, jotta huomioon myöskin paikallistaso. Makroaluestrategiat ovat hyvin tärkeitä ja erityisesti tässä mainitaan Itämeri ja Tonava strategia ja tulevaa kohersiopolitiikkaa ajatellen on mentävä vielä pidemmälle sillä tavalla, että nämä strategiat voisivat kenties tuoda Euroopan eri alueille paljonkin myönteistä, kuinka voitaisiin aluekehityspolitiikkaa edistää tältä osin ja myöskin kenties ottaa käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja, vaikkapa ei IPn mahdollisuuksia ottaa huomioon. Ja kenties tätä kautta voidaan myöskin vaikuttaa naapuris- ja kumppanuuspolitiikkaan. Ja tältä pohjin tässä mietinnössä asia käsitelläänkin erityisesti Välimeren alueella. Sehän on eh, selkeä eh, tätä strategiaa koskeva alue kenties, koska tämä on aivan liian vähän rakentunut liian stru, vähän strukturoitu tämä Välimeren alue. Ja äh, on kuitenkin muistettava, että aika vähän siellä on vielä äh, rahtiliikennettä, vaikka kuitenkin äh, siinä pitäisi ottaa huomioon kestävä kehitys, koska äh, maa liikenne on liian kuormitettua. Siellä on myöskin paljon saaristoa ja äh, niillä on varsin vähän äh, siteitä manner-alueeseen. Ne ovat myöskin ähm, juridisesti äh, edistyksissä ja tätä pitäisi kuitenkin parantaa tätä tilannetta Euroopan tason toimilla. Ja tämä on ympäristöllisesti myöskin hyvin tärkeä kysymys. Alimeren alueella on paljon diversiteettiä ja sitä pitäisi suojella. Tähän liittyy paljon saastumisriskejä ja siellä on myöskin suuri, suuria matkailukeskittymiä ja myöskin Välimeren alueen ilmasto on luonut mahdollisuudet vaikkapa maatalouden harjoittamiselle aivan heidän näkemättömällä tavalla. Ja siellä tietysti kärsitään myöskin tietystä vitsausta, kuten vaikkapa metsäpaloista. Matkailutoiminta ähm, on siellä hyvin korostunutta. Siellä on vuosituhantinen historia ja aivan ainutlaatuista kulttuuriperintöä äh, ja kieliperintöä, mutta huolimatta näistä yhteisistä äh, mielenkiinnon kohdista kaikki toimet ovat olleet aika pirstaleisia kuitenkin. Tähän liittyy myöskin muita haasteita Euroopan etelässä, jos ajatellaan äh, energiakysymyksiä, kysymyksiä, kuten vaikkapa kestäviä energialähteitä tai vaikkapa aurinkoenergiaa. Välimeren alueella on otettava nämä asiat paremmin huomioon, että tämä strategia äh, on muovattava sellaiseksi, että siinä otetaan huomioon eri tasot ja erityisesti juuri paikallistaso, koska ne voivat luoda eurooppalaista lisäarvoa. Ja äh, voin olla mukana tämän mietinnön valmistelutoimissa äh, keskittävänä voimana ja haluan ottaa näkemyksenne huomioon. Voidaan todeta siis, että tällaiset alueet, äh, tällainen alue Välimeren alueella, toinen länsipuolella, toinen itäpuolella, tuolla Adrian Joonian alueella olisivat hyvä ajatus ja olen ehdottanut seuraavaa aikataulua. Työasekirja tulee teillä, teille olemaan lokakuun puolivälissä ja jotta sitä voitaisiin sitten keskustella joulukuussa ja lopuksi sitten tästä voitaneen äänestää 2012 vuoden alussa. Ja meillä on myöskin todennäköisesti seuraavan istuntojakson puoli välissä kuulemistilaisuus Adriameren ja Joonian meren alueesta. Ja olen todella iloinen, että voin varmasti tehdä myöskin hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ja kiitän heitä jo etukäteen heidän panoksestaan tähän mietintöön. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta näkemys, näkemyksestä. Thomas Deutsch ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät edustajakollegat. Edustaja Alfonsin puheenvuoron jälkeen haluaisin esittää kolme ajatusta liittyen siihen, mitä häneltä kuulimme. Eli tämä pohjautuu niihin samoihin ajatuksiin, mitä hänkin otti esille. Aivan ensiksi haluaisin sanoa seuraavaa. Tämä lähestymistapa, jonka nyt kuulimme, nämä ajatukset, jotka edustaja tässä mainitsi ja aikataulu, kysymykset, niin minä olen niistä samaa mieltä EPPn varjoesittelijänä. Haluaisin kuitenkin nyt kommentoida asiaa, koska meillä on nyt työtä edessä ja se on tehtävä yhdessä. Täällä on puhuttu komission viidennestä kohesioraportista ja siihen lisä, sisältyy se ajatus, että makroaluestrategioiden kehittämistä ennen pitäisi huomioida – aikaisemmat strategiat ja arvioida ne. Eli siis Itämeren strategia ja sitten toisaalta Unkarin kaudella alkava tai alkanut Tonava-strategia. Edustaja Alfonsi mainitsi tämän ajatuksen ja tämän pitää olla ollenen osa kyseistä mietintöä. Mutta samanaikaisesti on pyrittävä saamaan aisaksi, aikaiseksi sellaiset peruskriteerit, joiden pohjalta tapahtuu jo olemassa olevien makroaluestrategioiden tarkastelu. Toistaiseksi meillä on viidennes kohesioraportti ja sen jälkeen hyväksyttyjä asiakirjoja, jotka koskevat tulevaa kohesiopolitiikkaa. Tässä puhutaan yleisellä tasolla siis on käytävä läpi nämä makroaluestrategiat ja tämä olisi nyt oikea hetki siihen, että alukehitysvaliokunta Alfonsin mietinnön yhteydessä miettisi sellaisia perustavia näkökantoja, joiden kautta voidaan arvioida sekä Itämeren että Tonavan strategiat. Ja sitten toisaalta on todella tärkeää, että mietintö, josta nyt puhutaan, niin sen ajoituksen pitäisi istua hyvin yhteen 2013 jälkeisen rahoituksen kanssa ja niiden oikeusten sääntöjen kanssa, jotka koskevat kohesiopolitiikkaa tuolloin. Ja näitä asioita käsitellään neuvostossa. Kaiken tämän takia pidän todella oleellisena sitä, että mietinnössä pitäisi hyvin selvästi ja yksinkertaisesti ottaa kantaa siinä mielessä, että 2013 jälkeisen kohesiopolitiikan rooli pitäisi tehdä selväksi, eli että minkälainen rooli annetaan makroaluestrategioille, jotta voitaisiin saada uudet makroaluestrategiat hyvin määriteltyä, tarvitaan poliittinen pohja tälle, mutta ei välttämättä ole järkevää tehdä päätöksiä aina erikseen poliittisista syistä ja tältä pohjalta laatia näitä strategioita, vaan minusta pitäisi tehdä tällainen yleinen päätös 2020 asti toteutettavista makroaluestrategioista. Ja sitten liittyen Välimeren alueen mahdolliseen makroaluestrategiaan, edustaja Alfonsi sanoi hyvin mielenkiintoisesti, että Välimerta koskisi kaksi makroaluestrategiaa. Minun on nyt myönnettävä, ettei kyse nyt ole välttämättä lukumäärästä, onko niitä yksi vai kaksi, mutta jos ajatellaan näitä eri ongelmia ja eroja, tietysti niitä on paljon, mutta jos ajatellaan tulevaa Välimeren strategiaa, niin kyllä paikallaan olisi saada aikaiseksi yksi yhteinen kaiken kattava Välimeristrategia – mutta oleellista tässä on nyt se, että mietinnössä pitäisi miettiä Itämeren ja Tonavan strategian jälkeistä kolmatta strategiaa, tai niin kuin herra Alfonsi sanoi, kolmatta ja neljättä strategiaa. Ja niin pitäisi sitten ottaa kantaa Eli pidän siis tärkeänä sitä, että Itämeren ja Tonavan strategian arviointia varten tarvitaan hyvät kriteerit. Meidän on mietittävää nimenomaan 2013 jälkeistä kohesiopolitiikkaa, ja tämän yhteytenä nämä strategiat kuuluvat, ja myös Välimeren politiikan osalta. Eli Herra Alfonsi tämän tässä mainitsi ja me todella tarvitsemme yksi tai kaksi strategiaa tälle alueelle. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitos. Seuraavana Isa Szörska, seuraavana. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja jestem... Kiitos, puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että olen hyvinkin sen puolesta, että näitä makroalueita luodaan. Minun mielestäni se nimittäin on eräs parhaita tapoja suojella luonnonvaroja, käyttää niitä, hyödyntää niitä mahdollisimman hyvällä tavalla, ehkä esimerkiksi matkailun tarpeisiin ja myöskin inhimillistä pääomaa. Tällä tavalla myöskin voidaan hyötyä paremmasta koordinoinnista, eh, mitä tulee EU-rahastojen käyttöön. Mutta miksi nyt puheenvuoroa eh, pyysin, niin on se, että herra Alfonsi tässä alkuhuomautuksissaan tuntui toteavan mm, sen, että mm, Tonavan ja Itämeren strategioista ollaan kiinnostuneita – Eh, mutta nyt sitten kun minä, kun minä nyt asun Karpaattien lumoavassa maisemassa, niin minulla on hyvin selkeä käsitys siitä, minkälaista potentiaalia siellä on ja minkälaiset eh, suuret eh, luonnonvarat siellä on. Minä haluaisin, että tähänkin alueeseen kiinnitettäisiin huomiota ja kyllä monet muutkin ovat samoilla linjoilla. Sekin voisi olla makroalue, jolla olisi aivan oma strategiansa. Nyt minä vain mietin sitä, että onko tämä mahdollista lähitulevaisuudessa vai vaan keskity, keskitymmekö vain näihin alueisiin, joihin, joita Alfonsi mainitsi. Aina kun on kysymyksessä alueella on hyvin kiinnostavaa potentiaalia, niin pitäisi antaa sille mahdollisuus. Tarkoitan tällä, että jos näin ponnistelemme eräiden alueiden eteen, niin minun mielestäni ne kaikki alueet, jotka haluavat olla dynaamisia rajat ylittävässä yhteistyössä, niidenkin alueiden pitäisi saada mahdollisuus. Silloin kun näitä makroalueita kehitetään. Eli siis, onko mahdollista saada Karpaattien alueelle tällainen? Kiitoksia. Jos valintakriteerinä olisi luonnon kauneus, niin karpaatit olisivat epäilemättä mukana. Olen aivan vakuuttunut siitä. Alokaakin seuraavana. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε δύο-τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν νομίζω ότι... Kiitos puheenjohtaja. Pari seikkaa. Ensinnäkin Välimeren makroalue, jos se joskus toteutuu, varmastikin huomattavasti eroaa Tonavasta ja Itämerestä, koska sillä hän on myöskin raja Pohjois-Afrikan kanssa. Tämän alueen mailla on hyvin erilaisia ongelmia kuin Euroopassa muutoin. Ja ei ole aina hyödyllistä lähteä tekemään vertailuja. Minusta tuntuu siltä, kun tässä nyt kuuntelin esittelijää, että hän tässä välttää otti tiettyjen ongelmien käsittely, jotka ovat kuitenkin yhteisiä Välimeren alueelle ja jotka kuitenkin pitäisi ratkaista, jos halutaan puhua makroalueista. Ensinnäkin mm, onko siellä kenties sellainen äh, ilmapiiri, joka johtaisi kaikkien alueellisten toimijoiden koordinaation ja yhteistyöhön, vaiko äh, johtaako tämä siihen, että kilpailua tulee enemmän ja tuossa on enemmän etuoikeuksia kuin toisella. Esimerkki tässä, kun ajatellaan vaikkapa äh, maanjärjestykseltä suojautumista. Tämä on yhteinen ongelma Välimeren alueelle. Tästä ei ole kuitenkaan puhuttu. Ja toinenkin ongelma tätä aluetta koskee. E, kysymys on näistä kapitalistisista seurauksista joita tämä kriisi on tuonut mukanaan. Siis tarkoitan tämän alueen eteläisen Euroopan kasvunäkymiä ähm, ja taloudellista kehitystä. Jos tältä erää ei pyritä ratkaisemaan näitä ongelmia, niin en usko, että pystyttäisiin millään lailla toteuttamaan tällaista todellista makroaluetta ähm, Välimeren eteläosiin. Sitten toinen osa-alue, matkailu aiotaanko edelleen jatkaa tällaista ähm, kilpailua, joka kuitenkin on polku äh, myyntiturismia ja pyritään äh, houkuttelemaan toisien Välimeren alueiden turisteja ja matkailijoita omaan äh, maahan. Ja sama pätee myöskin telakoihin. Onko tarkoituksena jatkaa työpaikkojen vähentämistä ja toisiakin esimerkkejä vielä on. Maatalouden saralta esimerkiksi tämähän on vielä sellainen äh, osa-alue, josta esittelijä ei puhunut. Tietenkään hän ei sitä puhunut, koska nyt kysymys on kapitalistisesta järjestelmästä ja eikä voida varmasti millään lailla odottaa, että olisi tasaverosta yhteistyötä. Mutta ensin pitää tietää, mitä tehdään, vasta sitten lähdetään niitä toteuttamaan. Kiitos tästä puheenvuorosta sitten edustaja Karuna. Eh, grazie Presidente. Io credo che il collega Alfonsi abbia... Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että edustaja Alfonsi aivan yleisellä tasolla antoi tällaiset yleiset suuntaviivat mietinnölleen, joka tällaisessa tärkeässä kysymyksessä, kuten makroalueet, varjoesittelijänä minä hoidan tätä mietintöä sosialistiryhmän puolesta. Ja sanoisin, että on aivan oikein tunnustaa se, että arviointi on tehtävä konkreettisena. Pitäisi tehdä tilannekatsaus siitä, minkälainen tämä ensimmäinen kokeilu on ollut makroalueiden osalta koskien sekä Donavan laaksoa että Itämeren aluetta. Pitäisi tehdä aivan konkreettinen arvio tilanteesta. Toinen asia sitten, jonka ottaisin esille, on, että tämä makroalueväline on sellainen väline, joka saattaa olla hyvinkin voimakas ja jolla saattaa olla va- suurta vaikutusta – sillä edellytyksellä, että tavoitteita on vähän ja että ne ovat konkreettisia ja että niiden avulla saadaan todellista tulosta syntymään. Antaisin sellaisen neuvon, että kun hankkeita makroalueille valmistellaan, niin ettei meillä olisi liikaa yleisiä, liian yleisiä tavoitteita. Mielestäni pitää hyvin tiukasti edetä ja tunnistaa hankkeiden joukosta vain tietyt asiat, joihin ryhdytään, joiden suhteen ryhdytään toimimaan. Ainoastaan tällä tavalla saamme hyvää tulosta syntymään. Ja, Dank für diesen... Kiitos tästä. Ja Vlasak seuraavana. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minustakin on todella hienoa, että tästä asiasta keskustellaan. Sillä jos katsotaan sitä, että tämä on oma aloitemietintö, niin meidän pitäisi ajatella tätä hetkeä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kun välimerestä puhutaan kokonaisuutena, niin sitten on hyvin tärkeää ottaa mukaan ne kokemukset, mitä on saatu yhteistyöstä eri jäsenvaltioiden välillä, niin kuin on havaittavissa Euroopan neuvostossa tai paikallisalueen yhteistyöelimessä. Tällaisia esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä saavutuksista on jo olemassa. Eli meidän pitäisi miettiä sitä, miten nämä saavutukset ovat onnistuneet miten ne on saatu aikaiseksi. Ehkä tästä voisimme sitten inspiroitua täällä Euroopan parlamentissa. Ja tämän lisäksi haluaisin sanoa, että ehkä kukin maa kokee olevansa osa jotain makroaluetta. Kollega on maininnut Karpaatien alueen, mutta minä voisin mainita Alppi, Alppien alueen ja ehkä koko Euroopan. Mutta onkohan tämä nyt oikea lähestymistapa aluepolitiikkaan. Ja siksi on hyvä, että saamme tästä asiasta mietinnön. On tärkeää käydä läpi nämä muut makroalueet strategiat, kuten Itämeren strategia, joka käynnistettiin Ruotsin kaudella ja sitten Donovan strategiaa tarkastellaan, että voidaan miettiä myös tulevia politiikkoja. Kiitos. Niin, tämä on hyvä kysymys, että olisiko Eurooppa kokonaisuudessaan makroalue. Rosansen Schmidt. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Herra Alfonsi tuossa puhuessaan tavoitteista Donavan makroalueella, niin uskon, että meidän pitäisi sopia siitä, mitkä ovat makroalueen tavoitteet ja mitkä ovat yleiset tavoitteet. En usko, että EUn täytyy nyt lähteä tällaisia alueita tukemaan, vaan makroalueen tavoitteena on se, että se toteuttaa olemassa olevia politiikkojen koordinaatiota. Ja jos ajatellaan välimerta, niin siellähän on jo paljon monia ristikkäin meneviä poliitikoja sekä myöskin on kohesio- ja aluepolitiikkaa aikaa. On otettava huomioon myöskin naapuruspolitiikka ja uskon, että tämä makroaluetoiminta niin siinä on otettava tiettyjä rajallisia tavoitteita ja ne ovat tulleetkin jo esille tuossa esittelyssä ympäristö. Mielestäni on hyvin tärkeä aihe liikenne myös ja mehän olemmekin jo läsnä siellä kahdella strategialla, jotka voivat olla juuri nämä merten valtatiet strategia, siis tämä on toinen strategia niistä. Ja ehkä ei voida lähteä näitä makroalueita vertailemaan, koska varmasti sama resepti ei sovi kaikkiin Euroopan unionin kolkkiin. minulla olisikin tässä kysymys Voisitteko antaa jotakin täsmennyksiä niistä syistä, miksi kehotatte toteuttamaan kahden eh, makroalueen politiikkaa välimerellä itäisen ja läntisen alueen makroalueen luomista? Okay, dann... Niin, sitten herra Kelly. Thank you very much, Mr. Chair, very brief. Kiitoksia vain lyhyesti. Minun mielestäni keskustelu makroalueista eh, on hyvä keskustelu. Me keskustelimme täällä Tonavasta ja todella on mieltä siinä, että mietimme, eh, miten muihin alueisiin otetaan kantaa, Karpaatit ja muut. Minun mielestäni se, mitä herra Karovo tässä sanoi, oli aivan oikein. Täytyy olla lisäarvoa ja erittäin tarkat tavoitteet meillä täytyy olla, ja vain ettei projekteja ole liikaa. Mitä Atlantiin tulee, niin tämä meri energia ja, ja meriympäristö ovat sinänsä mahdollisuuksia, jonka tiimoilta pitäisi yhteistyötä tehdä. siellä on paljon uusiutuvaa energiaa. Ja asiantuntijalausunnot toteavat, että aallot ja rannikkotuuli, sitä on eniten Atlantin rannikolla. Jos nyt yhteisesti voitaisiin tätä asiaa lähestyä, niin siinä olisi lisäarvoa. Ja tietenkin tästä tulisi jotakin hyötyäkin. Me emme voi ottaa kaikkia asioita mukaan ja siksi meidän täytyy olla hyvin, meidän täytyy hyvin tarkkaan muotoilla nämä tavoitteemme. Pitää myös katsoa, mitä on saavutettu ennen kuin lähdemme laajentamaan tätä. Ja. Äh, Kiitos, edustaja Keli. Olisin ollut yllättynyt, jos se urheilu ei olisi tullut mukaan. Se oli aivan ihmeellistä. Seuraava puhuja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook ik, ik doe graag mee aan het uh, gesprek over de regio's. Kiitos. En een van de niin, kaikki, kaikkialla maailmassa, siis minä olen lukenut maantiedettä ja nyt tästä on yksi asia jäänyt mieleen, että kyllä Eurooppa on myös kyllä yksi alue, mutta mitä Eurooppaan tulee, niin kyllä täällä on alempi hallintotaso, joka toimii, pitäisi vain kysyä, missä suurin teho saavutetaan. Se, että yritykset ovat tässä mukana, sehän on tärkeää, koska eihän ole kysymyksessä pelkästään alue sellaisenaan. Ei pitäisi rahoja jakaa vain tällä alueella näin. Pitäisi antaa vastuuta sinne, sinne, missä se, mihin se kuuluu. Siis tällainen makroalue, sehän onpa sitten Tonava tai Itämeri kyseessä, niin sehän on musean jäsenvaltion yhteinen hanke. Se, että kaikki poloneesia tanssivat yhdessä samalla tavalla, niin ei se nyt tähän yhteyteen kovin hyvin sovi. Täällä pitää erätä asioita ottaa esiin tässä mietinnössä. Pitää selittää se, mistä lisäarvo syntyy, kun makroalueita kehitetään. Alue voi olla kaunis, siellä voi olla aivan lumoavaa maisemaa, siellä voi olla kaunista musiikkia, mutta ei se välttämättä mitään tuo. Pitää aina kysyä, että mitä makroalueen muodostaminen tuo lisäarvoa me, jos me kehitämme konseptin ja sitten kehitämme strategian, niin kyllähän rahat aina tulevat jäsenvaltioilta. Kyllä näitä rahoja käytetään alueella muutenkin, ei aina vain korkeammalla tasolla. Aivan kuten sanoin, on kysymyksessä oikeat kriteerit. Keskustelu niistä onkin hyvin tärkeää. Minun mielestäni konsepti on aivan asian kuuluva ja mm, kiinnostava. Euroopassa erityisesti Välimeren alue on tärkeä. Yksi asia kuitenkin on sellainen, mitä en haluaisi toteutuvaksi. Sitä nimittäin, että makroalue on sellainen argumentti, että jota maat sitten käyttäisivät sanoakseen, että aluepolitiikka on turhaa. Lisäarvo tulee siitä, että jäsenvaltiot toimivat yhdessä. Koska jos, jos muuten toisella tavalla toimitaan, niin sitten hän aluepolitiikka kansallistetaan uudelleen. Minä tiedän, että Atlantin rannikot kyllä voidaan ajatella, että se on yksi makroalue. Nyt kuitenkin on niin, että aluepolitiikalla pitkällä tähtäimellä tätä aluetta on hoidettu. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että mm, se on sujunut hyvin, mutta minä en. Meidän täytyy nyt miettiä sitä, minkälaisia ohjausvälineitä meillä on käytettävissä. Hyvä, jos vaaditaan ratkaisuja satamille ja muille kohteille – Olisi väärin, jos kansallinen politiikka sitten ryhtyy siis alueellisesti jouduttaisiin hoitamaan tätä aluepolitiikkaa siis kansallisesti. Niin, sitten annan esittelijälle vielä puheen vuoron, jossa hän voi vastata kysymyksiin. Onko sitten joku komission puolelta valmis puhumaan? Thank you very much. Um... Kiitos. Olen Katri Ustel, olen pääjohtajan avustaja alue pääosastossa. Olen aika uusi tässä toimessa, mutta olen kuitenkin työskennellyt makroaluestrategioiden parissa monta vuotta. Nyt on hyvin ajankohtaista komission kannalta keskustella tästä asiasta. Me olemme juuri saaneet tuonavan strategian loppuun laadittua. Se on nyt toimitettu alueille ja me nyt pyrimme komission taholta edistämään Itämeren ja Tonavan toimintaa niin, että nämä alueet ja sidosryhmät voivat varmistaa, että nämä strategiat todellakin toteutuvat. Jos ajatellaan makroalustrategioiden tulevaisuutta, niin komissiohan vasta on aloittelemassa olemassa olevien strategioiden tarkastelua, jolla me 2013 luvanneet arvioida strategioiden antaman lisäarvon. Ymmärrämme, että tähän tarvitaan aikaa ja tässä vaiheessa on aika lailla varhaista strategioiden täytäntöönpanossa, sillä kyseessä ei ole ainoastaan paperin laatiminen, vaan todellakin näiden tavoitteiden toteuttaminen. Ja sitten muutama ajatus, joka ehkä voitaisiin ottaa huomioon, kun tätä mietintöä laaditaan. Se, sitä odotamme suurella kiinnostuksella. Ja haluaisin nyt mainita myös Itämeri-mietinnön, joka saatiin pari viikkoa sitten. Siinä todellakin vedetään yhteen se, mitä Itämeren strategiasta on opettu tähän asti. Minä haluaisin nyt mainita muutaman seikan. Jotkut niistä on jo täällä kuultu. Sidosryhmien to- toiminta ja vastuu ja se työmäärä, mikä tähän liittyy. Tätä asiaa meidän on aika vakavasti kyllä tarkasteltava. Joskus on ehkä sellainen väärinkäsitys, että pyydetään, että komissio tekee työt ja komissio sitten panee kokoon tämän mukavan makroaluestrategian, mutta ei tämä kuitenkaan tule näin toimimaan. Me olemme voineet havaita sekä Itämeren että Tonavan tapauksissa, että jäsenvaltioiden ja alueiden on todella sitouduttava tähän työhön ja myös sidosryhmien kentällä. Muuten näitä strategioita ei saada laadittua eikä täytäntöön pantua. Sekä Itämeren että Torvan alueella on todella ollut paljon sitoutumista tähän työhön, mutta tämän sitoutumisen on jatkuttava myös sen jälkeen, kun asiakirja on saatu valmiiksi, eli kun strategia on valmistunut, niin sen jälkeen kansalliset mm, yhteyspisteet ja koordinaattorit, niiden on kaikkien pantava tämä asia etusijalle ja työstettävästä joka päivä. Ei komissio voi ihmisten puolesta työtä tehdä. Eli ottaen nyt huomioon, kuinka selvästi asioihin on sitouduttava ja on ymmärrettävä myös se, että töitä tarvitaan paljon, ei ainoastaan komission toimesta jos nyt saataisiin sellainen strategia, jossa puolet tai yli puolet maista, jotka siinä ovat mukana, olisivat muita kuin jäsenvaltioita, niin sitten kyllä pitäisi hyvin tarkkaan miettiä sitä, onko mahdollista, että maat olisivat tasavertaisesti mukana, sillä kaikilta osallistujilta vaaditaan yhtä suuri sitoutuminen. Täällä on jo tänään muistaakseni mainittu se, että strategioita ei sinänsä voida verrata keskenään, mutta niissä on kuitenkin tiettyjä yhteisiä piirteitä, joista on hyötyä, kun strategioita käsitellään. Yksi niistä on se, että kussakin strategiassa tulisi olla mahdollisimman vähän tavoitteita ja niiden on tietysti oltava hyvin oleellisia niiden alueiden kannalta, joita strategia koskee. Minä lopetan tähän. Me odotamme mielenkiinnolla tätä mietintöä ja erityisesti näitä selviä kriteerejä, joiden pohjalta voidaan mitata lisäarvoa. Komissio aikoo paneutua tähän samaan asiaan kahden seuraavan vuoden aikana ennen kuin meidän arviointiraporttimme tulee. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Sitten meillä esittelijä saa viimeisen puheenvuoron, herra Alfonsi. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiitokset kaikille näistä huomioista. Olemme nyt työn alussa ja tietysti sitä mukaan, kun työ etenee, varmasti saamme vastauksia, joita yhdessä tässä kehittelemme ja uskon, että varmasti voimme vastata vielä näihin odotuksiin. Herra Deutsch sanoi, että äh, varmasti muitakin äh, vielä on tulossa mukaan. No varmasti kyllä, jos voimme lähteä kehittelemään tätä äh, ajatuskulkua, niin uskon, että meidän täytyy todella ottaa huomioon edelliset kokemukset ja nyt lähteä kehittelemään myöskin tulevaa ähm, rahoitusta. Siis nyt tähän asiaan täytyy puuttua kun ajatellaan vaikkapa ähm, sitä, kuinka vedämme johtopäätökset äh, valtioon ähm, Itämerestä tai ähm, Tonaavasta ja kuinka tämä sitten voisi vaikuttaa kaikkiin Euroopan alueisiin, kuinka kaikki voisivat tulla mukaan, jos sitä haluavat. No tämähän on tässä keskeisenä kysymyksenä, koska tämä on sellainen menettelytapa, jossa on mieltä vain, jos otetaan huomioon todella alueen yhteistyöhalukkuus, äh, spontaani halukkuus tehdä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja tästä ei varmasti voidaan sanella päätöksiä ylhäältä käsin, vaan tämä on tultava ihmisten keskuudesta. Ja äh, miksi siis äh, yhden sijasta kaksi aluetta? No, tässähän oikeastaan äh, ruohonjuuritasolta on tullut kommentteja ja Rova Hybnerin pienessä kuulemisessa oli Andrian alueen ja Jonjan alueen ihmisiä, jotka jo totesivat, että he haluaisivat tällaista, niin että tämä kysymys on nyt sitten vielä auki mutta aiomme työstää tätä asiaa ja yhdessä aiomme vetää johtopäätökset, mutta että olisi mahdollisuus tällä valtavalla Välimeren alueella luoda kaksi makroaluestrategiaa, niin sitä ei voida mm, hylätä kärkeen, vaan uskon, että tämä asia pitää vielä sitä pitää vielä käsitellä. en Kurakisille vastaisin, että kyllä vain totta kai tarvitaan suotuisa ilmapiiri näille strategioille, että edistettäisiin taloudellista kasvua, mutta uskon, että juuri jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin tällainen alue voitaisiin luoda. Tarkoituksena on luoda parempi ympäristö yhteistyölle, joka voisi sitten lähteä kehittymään ja voitaisiin luoda, luoda myöskin kasvua, koska uskon, että tätä kautta voidaan luoda kasvua ja edistää matkailua ja samoin myöskin merialueeseen liittyvää taloutta, kuten vaikkapa telakoita, niin että nekin pysyisivät alueella jollain lailla. Ja uskon, että vain yhdellä aluekehitysstrategialla tietyillä alueilla tai sektorilla ei voida tällaiseen kokonaiseen kysymykseen vastata, vaan ne ovat paljon laajempia asioita. Sitten Tämän mietinnön tarkoitus on siis laatia kriteerit. No ehkä tämä on kunnianhimoista, mutta tätä, tätä kohti meidän pitäisi pyrkiä. Meidän pitäisi pyrkiä toteamaan, että tässä ovat nämä eri osa-alueet ja ö, tässä meidän arviomme ja minkä takia makroalue kenties tai kenties ei olisi hyvä ajatus mm, tietyllä paikallisalueella ja monien tavoitteiden osalta uskon, olen aika paljon samaa mieltä tässä, että tarvitaan voimakkaita suuntaviivoja, eh, jotka sitten kenties voitaisiin sovittaa yhteen tiettyihin erilaisiin sovellutuksiin, mutta tässä tietysti eh, tarkoituksena on eh, lähteä sovittamaan näitä EAGRin alueelle. Tietenkään ei voida ajatella, että kaikkien keskiönä olisi näiden alueiden samankaltaisuus, vaan että voitaisiin ajatella tällaisia ähm, keskeisiä lippulaivahankkeita, jotka voisivat sitten johtaa tällaisen makroalueen syntymiseen. Äh, äh, Rova Sanchez-Smith. Ja sitten herra äh, Van Nistelrooy, no hän on tässä aika paljon oikeassa, on sellainen vaara, että tässä nyt lähdetään uudestaan kansallistamaan aluepolitiikkaa, mutta Sanoisin myös, että jos aluepolitiikat eivät pyri tietyn, tietyn alueiden välistä synergiaa edistämään ja luomaan lisäarvoja yhteisille toimille, niin siinäkin on myös riskinä uudelleen kansallista, kansallistaminen. Ja tässä vaiheessahan se johtaisi puutteeseen. Ei ole yhteistyötä alueiden välillä. Tarvitaan sitten sellaista tai siis aluepolitiikka ei vastaisi niihin haasteisiin, joita on olemassa vaikkapa Sardiniassa tai Kataloniassa tai niin poispäin. Mutta tässä voitaisiin ajatella, että alue olisi paljon laajempia ja vastattaisiin yhdessä haasteisiin. En tiedä, ehkä tässä voidaan jollain lailla paikallisten toimijoiden kautta välttää tämä uudelleen kansallistaminen. Tämä konkretisoimisi tämän äh, hallinnoinnin äh, ruohjuuritasolle. tasolle tässä joitakin kommentteja, joita halusin vielä sanoa. Olen vakuuttunut siitä, että teemme hyvää työtä yhdessä ja etenemme nopeasti ja toivon, että voisimme sopia asioista Adrian ja Joonian meren alueiden kanssa ja kenties vielä muidenkin kanssa, joita voimme kuulla tämän työn yhteydessä. Ja haluan kiittää teitä jo etukäteen kiinnostuksestanne tätä asiakohtaa. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten esittelijä. Minä ehdotan, että me keskeytämme kahdeksi minuutiksi, koska meillä on tänne tulossa Unkarin ministeri. Ai, hän onkin täällä paikalla. Me voimme aloittaa.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

So, meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Meine Damen und Herren, wir sollten... Hyvät naiset ja herrat, nyt me jatkamme kokoustamme. Pyydän teiltä, että voisitte lopettaa nämä keskinäiset keskustelunne. Erityisesti kansanpuolueen edustajia pyydän. Van Nisselroy, Toirer, olkaa hyvät, jos hiljeni sitten. Näin, kiitoksia. Sitten jatkamme. Olen iloinen, kun voimme toivottaa luoksemme tervetulleeksi puheenjohtajavaltion Unkarin kehityksestä vastaavan ministerin ja annan hänelle heti puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, it is my... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä olen täällä ministeri Tamas Fallengin sijaan tänään. Tämä on itse asiassa kolmas kerta, kun minun ministeriöni ja Unkarin hallitus on tämän valiokunnan edessä puhumassa. On ollut hienoa tehdä töitä hyvin lähellä parlamenttia. Tämän lupauksen me olemme toteuttaneet. Tässä on ollut hyvin tapahtuma rikas kausi ja senkin jälkeen haluaisimme jatkaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, erityisesti niiden valiokuntien kanssa, jotka ovat tärkeitä minun ministeriölleni mukaan lukien kohesiopolitiikan ja aluepolitiikan. Te olette varmasti kaikki saaneet tämän pehmoversion, jotkut ehkä kovakantisen version, jossa tästä tämän asiakirjan, jossa kerrotaan Unkarin saavutuksesta puheenjohtajavaltiona. Minä itse ja kollegani ovat teidän käytettävissänne, mitä tulee tämän asiakirjan sisältöön. Olemme valmiita kysymyksiin vastaamaan liittyen puheenjohtajakauteemme. Ja nyt sitten puhun Unkaria. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää siitä, että kutsutte minut tänne paikalle. Haluaisin kiittää myös läsnä olevia edustajia ja niitä, jotka internetin kautta meitä kuuntelevat. 30. päivä kesäkuuta Unkarin puheenjohtajakausi päättyi. Meillä on ollut todella tapahtuma rikas puolivuotinen ja se on takanamme. On oikein mukavaa, että olen kolmatta kertaa täällä aluekehitysvaliokunnassa ja voin kertoa Unkarin saavutuksista, te- tekemästämme työstä ja tulevaisuuden haasteista. Jos ajatellaan Unkarin tavoitteita aluepolitiikan alalla, niin niitä oli monenlaisia. Meidän mottomme oli voimakas Eurooppa ja aluepolitiikka oli tärkeällä sijalla toiminnassamme. Me halusimme vahvistaa entisestään kohesiopolitiikkaa, sillä mitä vahvempi Eurooppa on, sen paremmin se voi saada aikaiseksi kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Ja näin unionista tulee myös tasapainoisempi, vakaampi ja globaalilla tavalla kilpailukykyisempi. Me halusimme sellaista vahvaa kohesiopolitiikkaa, jolla pystytään reagoimaan uusiin haasteisiin ja pyrkimään 2020 strategian tavoitteisiin. Tämä on erityisen tärkeää tässä vaikeassa kriisitilanteessa, kun tarvitaan erityisen tehokasta unionin politiikkaa. Meidän oli mietittävä sitä, miten voidaan saada kustannustehokkaasti tavoitteita aikaiseksi. Kohesiopolitiikka on jo osoittanut, että tässä on olemassa vielä uudenlaisia voimavaroja, joita ei tunneta, niin kuin muillakin aloilla. Meidän strategiassamme mietimme tulevaisuutta ja halusimme huomioida taloudellisen tilanteen ja kohesiopolitiikan tämän hetken tilanteen. Meidän tavoitteidamme, tavoitteenamme oli korostaa sitä, että tämä aluepolitiikka on tärkeää, mutta on lisättävä myös sen tehokkuutta ja näkyvyyttä. Sen takia kohesiopolitiikka asetettiin tärkeälle sijalle ja tiedotusvälineetkin kiinnittivät siihen huomiota ja näin siitä tuli tunnetumpaa. Me halusimme tehdä töitä Euroopan parlamentin kanssa läheisessä yhteistyössä. Sen takia olemme tehneet tärkeää työtä neuvoston kanssa, komission kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa, jotta voitaisiin varmistaa se, että toimintaväliset väliset ongelmat vähenisivät Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Tavoitteena oli korostaa alueellisten aspektien oleellisuutta ja 2020 strategian toteutusta. Kaikki tämän pitäisi huomioida myös silloin, kun puhutaan koesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tähän liittyy myös aluepoliittiset tapahtumat, jotka järjestimme ja kohesiopoliittiset tapahtumat kohesiopolitiikan alalla oli tärkeää puhua viidennen kohesioraportin seurauksista ja tarkoitus oli mennä sanoista tekoihin ja miettiä erityisesti uutta ohjelmakautta ja sen alkuun panoa. Unkarin kaudella korostettiin tiettyjä aiheita erityisesti, näin muun muassa strateginen ohjelmointi, temaattinen keskittyminen, integroitu lähestymistapa sekä tulossuuntautunut toiminta ja kaiken tämän täytäntöönpano. Ja nyt tässä vaiheessa, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kertoa vähän yksityiskohtaisemmin siitä, minkälaisia tapahtumia on ollut meidän kaudellamme. Pidämme tärkeänä sitä, että neuvoston päätelmät koskien viidettä kohesioraporttia hyväksyttiin. Ensimmäistä kertaa hyväksyttiin näin korkeatasoinen kohesioasiakirja. Ylistänä sen neuvosto hyväksyi sen 21. helmikuuta 2011 neuvoston päätelmissä. Me mainitsimme ne aiheet, joista ollaan samaa mieltä jäsenvaltioiden välillä ja mietittiin niitä asioita, jotka kaipaavat lisää käsittelyä. Jäsenvaltiot olivat yksimielisiä siitä, että koesiopolitiikka on Euroopan integraation tärkeimpää välineitä ja että sen tehokkuutta on lisättävä. Yhteisen neuvoston kokouksessa ministerit kävivät myös suuntaantavaa keskustelua ja päättivät korostaa kohesiopolitiikan vahvuuden tärkeyttä. 29. ja 30. maaliskuuta 2011 pidettiin aluekehityksestä vastaavien johtajien kokous Budapestissa. Tällöin käsiteltiin alueellista toimintasuunnitelmaa 2020 ja tällä tavoin 19. toukokuuta se esitettiin epäviralliselle ministerineuvostolle. Kohesiopolitiikan tulevaisuudesta keskusteltiin, keskusteltiin Budapestissa maaliskuun 30. päivää huhtikuun ensimmäinen päivä. Tällöin puhuttiin joustavuudesta, temaattista keskittymisestä ja tuloshakuisuudesta. Tämän jälkeen hyväksyttiin ne kaksi tavoitetta, eli että toimittaisiin Euroopan 2020 strategian mukaisesti ja lisättäisiin kohesiopolitiikan tehokkuutta ja tätä jälkimmäistä pidettiin oleellisempana. Jäsen e, osallistujat tekivät selväksi sen, että tarvitaan joustavuutta jäsenvaltioille, sillä kussakin maassa on omanlaista potentiaa ja sen hyväksikäyttö on mahdollistettava. Jäsenvaltiot antoivat tukea sille, että pitää lähteä liikkeelle tulostavoitteellisuudesta ja korostettiin sitä, että on lähdettävä liikkeelle aikaisemmista kokemuksista, eikä pidä lisätä hallinnollista taakkaa. Unkarin puolivuotiskaudella tehtiin kovasti töitä. Neuvoston rakennetoimi mun eh, työryhmässä SAVPssä. SAVPn kokouksissa keskusteltiin kohesiopolitiikan tulevaisuuden avainkysymyksistä. Tärkein tapahtuma oli kaksipäiväinen epävirallinen ministerikokous Gödyllössä. Ministerit hyväksyivät TA 2020 eli alueellisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Tässä strategiassa pyritään tavoitteisiin ja siinä tehdään selväksi aluepolitiikan ja kohesiopolitiikan tavoitteet ja korostetaan sitä, että kaikki toimijat ovat tärkeässä asemassa. Uudistettu alueellinen toimintasuunnitelma on pohjaa aluekehitykselle, mutta myös kohesiopolitiikalle ja muille politiikan aloille. Unkarin puheenjohtaja kaudella puhuttiin hallitusten välillä alueellisesta toimintasuunnitelmasta ja lopuksi saatiin hyväksyttyä puheenjohtajavaltion päätelmät. Lähdetään liikkeelle integroidusta, aluepohjaisesta ja monen tason kumppanuuteen pohjautuvasta toimintatavasta. 20. toukokuuta ministeritapaamisessa puhuttiin tehokkaasta kohesiopolitiikasta ja esiteltiin lakipaketti, joka on tarkoitus hyväksyä. Haluaisin korostaa sitä, että kohesiopolitiikan tulos suuntautuneisuus on tärkeällä sijalla ja tällä voi olla sitten vaikutuksensa myös muille politiikan aloille olemme sitä mieltä, että Unkarin kaudella on päästy asetettuihin tavoitteisiin. Me olemme tehneet kaiken voitavamme, jotta voitaisiin edistää avainalueita ja pystyttäisiin ratkaisemaan väärin ymmärryksiä. Olemme miettineet myös sitä, minkälaisia riskejä liittyy näiden ajatusten toteuttamiseen. Nyt olemme valmistelleet tulevan trion työtä ja tällä tavoin olemme osaltamme varmistaneet sen, että 2013 jälkeiset kohesio-ohjelmat voivat alkaa ajoissa. Lopuksi haluaisin kiittää aluekehitysvaliokunnan jäseniä siitä, että olette antaneet tukea meille Unkarin puheenjohtajakaudella. kaudella valiokunta on tehnyt korkealaatuista työtä ja osallistunut aktiivisesti puheenjohtajakauden tapahtumiin ja näin on edesautettu meidän työtämme. Edessä on tärkeä kausi. Tulevaisuuden kohesiopolitiikka on valmisteltava kunnolla ja on tärkeää, että tähän ryhdytään nopeasti. Unkarin puheenjohtajakauden toiseksi viimeisenä päivänä tehtiin ehdotus monivuotisista rahoituskehyksistä, niin kuin tämän aamuissa keskustelussa Jenkoskan kanssa kävi ilmi, että Puolalla on edessään suuria tehtäviä, sillä myös kohesion politiikkaan liittyvät lakialoitteet tulevat julkisuuteen. Lissabonin kaudella on nyt sellainen vaihe, jossa Euroopan parlamentin rooli on korostunut ja siksi haluaisin pyytää, että te käytäisitte nyt hyväksi tätä yhteenvetoa, jonka me olemme laatineet. Meillä on suuria haasteita edessämme, mutta luotan siihen, että saamme aikaiseksi sellaista kohesiopolitiikkaa, jonka pohjalta varoja voidaan käyttää tehokkaasti ja päästä lähemmäksi 2020 tavoitteita. Tässä mielessä me luotamme siihen, että saamme teiltä tukea tässä työssä. Kiitos. Ja, herzlichen Dank, Herr Kiitoksia valtiosihteeri Kovac. Minä haluaisin teitäkin kiittää omasta puolestani. Me olemme hyvin mielellämme tehneet yhteistyötä kanssanne ja me tiedämme neuvoston kannan. Me olemme parlamenttina myöskin eh, ilmoittaneet kantamme hyvin monissa mietinnöissä ja nyt sitten tulee hyvin kiinnostavaa nähdä, minkälaisia eh, asetusehdotuksia on tulossa. Meillä unkarilaisten kollegien, kollegojen kanssa olemme tehneet loistavaa työtä tässä valikunnassamme. Nyt haluaisin jakaa puheenvuoroja kansanpuolueen koordinaattori von Nisselroy. Kiitos. Kiitokset tässä vaiheessa tänä hetkenä, kun nyt siirrymme toisesta puheenjohtajakaudesta toiseen, mitä suurta näkemyseroa ei meillä ole ollut, vaan olemme edenneet hienosti ja erityisesti asioissa, jotka ovat olleet kaikkein kiintoisampia, kuten esimerkiksi juuri ehdollisuus. Muistatte varmastikin, että Ähm, aluepolitiikassa rahastojen mm, maksuihin piti toteuttaa sopeuttaa kaikki tiettyjen jäsenvaltioiden kriteereitä, mutta kaikissa kontakteissamme parlamentin ja neuvoston välillä ollaan voitu maksatusten tehokkuutta parantaa, tai niiden pohjalta on voitu tätä parantaa, mutta samalla otettu huomioon myöskin kaikki ne toimenpiteet, joista äänestetään syyskuussa tässä talouden ohjauspaketissa. tässä on päästy tasapainoon näissä molemmissa asioissa. Olen ottanut huomioon myöskin se, mitä tapahtui tuolla linnassa, tuolla ihastuttavassa linnassa. Me tulimme sinne Budapestista Ähm, bussilla Gödelin linnaan. Mahdakko nyt tämän lausua kuitenkaan oikein, mutta oli todella ikävää, että aikaa ei ollut enempää, mutta minä jäin sinne vielä pitemmäksi aikaan ja olin siellä paikallinen äh, kaupunginjohtaja oli todella tyytyväinen, kun hän saattoi osoittaa meille, kuinka hienosti rakennerahastoja oli voitu siellä käyttää. Siellä oli saatu paljon varoja käyttöön äh, ja näitä sitten esiteltiin myöskin vierailijoille. Mielestäni tämä on tärkeä asia ja täytyy ottaa huomioon, että, että osallistuminen äh, osallistujat myöskin tällaisessa tilanteessa voi hiukan tutustua alueeseen, jossa he ovat käymässä. Ja mehän myöskin tutustuimme myöskin johonkin projekteihin, koska tietysti täytyy myöskin verrata politiikkaa suhteessa todellisuuteen. Ja molemmat aspektit otettava huomioon. Meidän täytyy ottaa huomioon politiikat, mutta myöskin niiden tulokset. Tehän korostitte erityisesti alueellista ulottuvuutta tässä aluepoliittisessa toimintaohjelmassa ja on hyvin tärkeää vahvistaa tätä tavoitetta kolme Euroopan parlamentti korostaa 7 prosenttia Sanchez-Mitin mietinnössä erityisesti näin tehtiin. Ja myöskin äh, saadaan lisää tähän ähm, äh, eri ähm, tai yhteenkuuluvuuteen. Ja tämä alueellisen yhteistyön äh, toimenpideohjelma on myöskin hyvin tärkeä. ja uskon, että tämä tuo myöskin eurooppalaista lisäarvoa. Ja niin mielestäni tämä on selkeää äh, selkeää tulosta teidän työstänne puheenjohtajakaudella ja te olette aina voineet ottaa tukemme. Yksi äh, kysymys äh, näiden rahastojen ja näiden varojen käyttäminen, erityisesti jos ajatellaan vaikkapa ähm, haavoittuvien yhteisöjen asuttamista. Tämä, tätä asetusta sopetettiin kahdelle vuodelle ja otettiin käyttöön korkeampi prosenttu tietyistä, tiettyihin rahastoihin, jotta voitaisiin todella rakentaa asuntoja tai asuttaa haavoittaa haavoittuvia kansalaisia, kuten vaikkapa romaaneja. Ja ilmeisesti teidän maassa ja jossakin muissakin maissa näitä rahoja ei ole käytetty hyvin, näitä erityisiä budjettikohtia, niin Romaniassa kuin Unkarissakin. Ja kysymykseni onkin seuraava. Voisimmeko saada hiukan tietoa tästä? No, kenties sitä tulee piakkoin, koska tällä hetkellä hän ilmeisesti näitä asioita, näitä varoja ei kuitenkaan ole tähän tarkoitukseen tarkoitettu varoja ei ole käytetty kovin hyvin vielä. Vielen Dank, äh, Herr Nistelrooy. Kiitos. Sitten herra Toirer liberaalien puolelta. Ja Staatssekretär, liebe Hyvä valtiosihteeri, hyvät kollegat, aluksi tällainen alkuhuomautus, mitä Unkarin kauteen tulee. Unkarin kaudellahan käytiin parlamentissa erityisesti keskusteluja, jotka liittyivät siihen, että me olimme huolissamme lehdistön vapaudesta ja myöskin näistä perustuslain muutoksista oli puhetta halusin vain mainita tämän tähän aluksi. Meillä on varmaankin monien mm, kollegojen kanssa tästä asiasta ollut puhetta ja me olemme puhuneet siitä, kuinka tärkeää aluepolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaa on. Ja uskon, että tällä, tässä yhteydessä voimme sanoa, että Unkari hoiti hyvin ammattimaisesti tämän alan. Me keskustelimme näistä makroalueista edellisessä esityslistan kohdassa ja to- totesimme, että tonovan strategialle sillä oli hyvin suuri merkitys. Minä haluaisin kiittää tästä, koska Don- Tonava-strategia on tuonut lisää vakautta sille alueelle Euroopassa. Rajat ja vähemmistökysymykset, eh, niiden ei pitäisi olla missään roolissa jatkossa, koska tällä tavalla kaikki sidotaan eurooppalaisen kontekstiin. Ja hyvin aktiivisesti tässä on toimittu ja toivon, että jatkossakin tulevaisuudessa Unkarilla on oma roolinsa tässä kysymyksessä. Mutta asia, mistä minä haluaisin puhua, liittyy kysymykseen. Me täällä valiokunnassa äänestämme minun mietinnöstäni, joka liittyy näihin mm, käyttöasteisiin rakennerahastoissa. On hyvin paljon sellaisia alueita, jotka absorboivat hyvin paljon näitä varoja ja käyttävät budjettikohtia hyväkseen, infrastruktuurin hyväksi, teknologian siirtoon, myös talouselämän kehittämiseen niillä alueilla joilla täällä joilla alueilla on ongelmia. Mutta sitten on toisia alueita, jotka eivät kuitenkaan tässä onnistu niin hyvin. Minä haluaisin tietää, mikä teidän arvionne on. Juuri Unkarin kaudella tehän tulette alueelta, jossa rajojen muotoutuminen tapahtui kommunistisessa rakenteessa – ja ehkä te voisitte nyt parlamentille antaa jonkinlaista vinkkiä siitä, että miksi, miksi varoja ei ole käytetty niin hyvin kuin olisi voinut ja mitä voitaisiin jatkossa tehdä. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für diesen Beitrag. Dann hat... Kiitoksia kollega tässä ja sitten Deutsch seuraavana. Köszönöm Kiitos puheenjohtaja, hyvä valtiosihteeri. Minä haluaisin nyt esittää kolme lyhyttä kommenttia liittyen tähän hyvin tarkkaan katsaukseen Unkarin puheenjohtajakauden osalta. Aivan siksi haluaisin sanoa seuraavaa. Euroopan parlamentin täysistunnossa on nyt ainakin kaksi kolme kertaa viimeisen puolivuotiskauden aikana käsitelty pikemminkin poliittisesta näkökulmasta asioita kuin asiasta näkökulmasta, ja täällä on kovasti kritisoitu Unkarin hallitusta ja sosialistit, vihreät ja muut vasemmistolaiset ottivat keskusteluissa esille sen, että oli paikallaan, vaikka mielestäni ei siis ollut paikallaan, mutta heidän mielestään oli paikallaan ottaa esille nämä poliittiset kysymykset, koska se hallitus, joka on puheenjohtajavaltion hallitus, niin sen pitäisi hoitaa neuvoston työ, mutta olla myös esimerkillinen, jos ajatellaan kyseisen maan sisäpolitiikkaan, niin eurooppalaisten arvojen on toteuduttava sen sisäpolitiikassa. Ja tässä mielessä haluaisin onnitella Unkarin hallitusta siinä mielessä, että vaikka poliittisia hyökkäyksiä tuli, niin Unkarin puheenjohtajavaltiona ei kuitenkaan poikennut siitä puheenjohtajavaltion ohjelmasta, josta pääministeri Orban kertoi tammikuussa mutta kohesiopolitiikka on sellainen ala, joka Unkarin kaudella tuli muutoksen kohteeksi siksi, että sen rakenteita muutettiin selvästi. Unkarin hallitus ei toiminut ainoastaan puhetyövaltiona, vaan ja saanut näin aikaiseksi kohesio poliittisia tavoitteita, vaan todellakin otettiin huomioon vasemmiston kritiikki ja pyrittiin ryhtymään sellaisiin toimiin, jotka olivat maan sisäisiä ja jotka todella olivat esimerkillisiä muillekin maille. Ja sitten olen oikein tyytyväinen siihen, että ollaan oltu kovin lähellä parlamenttia. Tämä on näkynyt myös aluekehitysvaliokunnassa, näin siis Unkarin kaudella ja toivottavasti jatkossakin toimitaan tällä tavalla. Näin voidaan huomioida se, että päästäisiin eroon toimijoiden kiistoista, sillä kansalaisethan ovat niihin kovasti kyllästyneitä. Ja sitten valtiosihteeri tässä puhui 2013 jälkeisestä kohesiopolitiikasta ja neuvoston yhteistä päätelmistä ja niiden yksimielistä laatimisesta. Viime vuosikymmenä on muodostunut eurooppalainen toimintatapa. Eli komissio tekee myönteisiä ehdotuksia kohesiopolitiikan osalta. Parlamentti pitää ehdotuksesta, mutta haluaisi kuitenkin vähän enemmän. Neuvosto kuitenkin haluaa käyttää vähemmän varoja kohesiopolitiikkaan juuri tänään kokouksessa aikaisemmassa esityslistan kohdassa tämä asia tuli esille. Komissio on tehnyt ehdotuksen, jota, neuvo, jota parlamentti pitää hyvänä, mutta neuvoston kanta on kuitenkin, että annettaisiin paljon vähemmän varoja kohesiopolitiikkaan 2012 kuin mitä komissio ehdotti. Tässä mielessä on hyvin tärkeää, että 2013 jälkeisellä kaudella juuri kyseinen toimielinen neuvosto on voinut melkeinpä täysin hyväksyä kannan, joka oli myös parlamentin kanta. Ja yleensähän ollaan aika tiukkoja rahoituksen suhteen. Ja sitten vielä haluaisin mainita pari seikkaa liittyen Unkarin puheenjohtajakauteen, eli Euroopan romanistrategian ja toisaalta toisen makroalustrategian eli Tonava-strategian hyväksymisen. Mitä mieltä alivaltiosihteeri on? Miten 2012-2020 vuosina nämä liittyvät kohesiopolitiikkaan? Kiitos. Ja, no niin, aika paljon kysymyksiä, jotka kattavat sisällöllisesti vähän eri aloja. Siksi minä ehdotankin, että valtiosihteeri nyt vastaisi näihin ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustajille näistä kysymyksistä. Vastaisin ehkä yhteen vetäen mutta haluaisin kuitenkin vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, mitkä liittyvät kohesiopolitiikkaan ja aluepolitiikkaan, ja ne ovat tietysti tämän valiokunnan työn keskipisteessä. Edustaja Van Nistelrooy kertoi henkilökohtaista kokemuksistaan. Tämä on hienoa. Koko Eurooppa-hankkeen takia on tärkeää, että sekä kansalaiset että päätöksentekijät voivat Euroopan parlamentista käsinkin nähdä, minkälaisia tuloksia kohesiopolitiikasta on. Tämä on hyvin tärkeää. Eli sekä tämän valiokunnan osalta että myös yleensä jos ajatellaan sitä, että jäsenvaltio pystyy hyvin toteuttamaan kohesiopolitiikkaa, niin tämä on aina hyvä asia. Ensi viikolla talousarvon valvontavaliokunta vierailee Unkarissa. Minä olen heidän käytettävissään, jos he haluavat tutustua, niin tärkeimpiin hankkeisiin jotka komissiota kiinnostavat, on hyvä, jos näin edustajatkin voivat saada ensikäden tietoa näistä hankkeista. Tämä on erityisen tärkeää, jos ajatellaan alueellista toimintasuunnitelmaa siihen liittyviä kysymyksiä. Koko tämä keskustelu, joka Unkarin kaudella liittyy kohesioaluepolitiikkaan, niin jos muistellaan viime vuoden syksyä ja sitä, mitä tiedotusvälineissä sanottiin kohesiopolitiikasta, niin kaikki varmasti voivat havaita, minkälaista kehitystä on ollut tämä on osoitettavissa myös tilastollisin luvuin, eli siis kohesiopolitiikan toteuttamisen kehitys 2008-2009 tässä on vähentynyt virhe määrä ja kohesiopolitiikka on juuri se politiikka, joka pystyy työskentelemään suurten ongelmien parissa, kuten esimerkiksi romaniväestöön liittyvien ongelmien osalta, niin kuin täällä moni mainitsi. Ja sitten edustaja Van Nistelrooy esitti kysymyksen. No, olen sitä mieltä, että on tärkeää, että kohesiopolitiikka aikaisemminkin antoi tukea romanien yhteiskuntaan integroinnille ja liittyen edustaja Dajin kysymykseen. Kohesiopolitiikka ja romanistrategia muodostavat tietyt puitteet. Jos ajatellaan tätä strategiaa, niin pidämme hyvin tärkeänä sitä, että alkuvaikeuksien jälkeen pitäisi pilottihanke panna täytäntöön. Tässä unkarilainen säätiö antaa tukea romanien perustamille pienyrityksille. Tämä tapahtuu kahdella paikkakunnalla, eli Budapestissa ja sitten Borsodin alueella, joka on kaikkein syrjäytyneimpiä alueita. Tässä annetaan tukea uusille perustettaville pienyrityksille. Tämä liittyy myös sellaisiin kamuinsuunnittelutoimiin, joita tehdään romaniohjelmaan liittyen. Ja sitten on aluekehitysohjelmia, joissa pyritään edistämään romanien asunoloja. Ja sitten edustaja Toirer esitti kysymyksen, puhui seikasta, johon liittyen minä haluaisin sanoa, että Unkarissakin on ollut absorption liittyviä alkuvaikeuksia, mutta jos ajatellaan sitten työhön sitoutumista, niin kyllä Unkarissakin ollaan maksusitoumusten osas, osalta edistymässä ja maksumäärärahojen osalta olemme keskimääräisellä tasolla. Ja jos ajatellaan nykyistä hallitusta, niin me pystymme, pyrimme nyt tekemään selväksi sen, että aikaisempaan vaiheeseen verrattuna nimenomaan maksatus on tullut tehokkaammaksi, sillä tuki tulee ainoastaan silloin, jos se todella maksetaankin ja näin pystytään hanke toteuttamaan. Kokemus osoittaa, että jos saadaan yksinkertaistamista, tämä oli toinen tärkeä sana meidän kaudellamme, puhuttiin yksinkertaistamisesta ja tämä voi sitten edistää myös tätä absorptiokykyä ja sen syntymistä. Ja sitten vastaisin edustaja Dutchin kysymyksiin. Tässä oli parikin tärkeää asiaa esillä, eli meidän alkuperäisessä ohjelmassa olivat nämä ajatukset mukana. Tämä toinen makroaluestrategia eli Tonava-strategia, toisaalta romanistrategian unioninlaajuiset puitteet. Romanistrategiaan liittyen haluaisin sanoa ja tämä liittyy myös siihen, mitä jo sanoin edustaja Van Nistelroille. Kohesiopolitiikka on aina huomioinut romanivähemmistön ongelmat tähänkin asti, kuten sanoin. Oli mahdollista ryhtyä romanien integraatiotoimiin 2007-2013 ohjelmointikaudella asetuksia muutettaessa, tarkistettaessa tämä asia huomioitiin, kun ajateltiin syrjäytyneitä yhteiskuntaryhmiä. Te varmasti muistatte tämän, sillä neuvosto ja Euroopan parlamentti eh, esittävät yhdessä nämä muutokset. Romani strategia on nyt yhtenäisen romanipolitiikan perusta – tältä pohjalta kukin jäsenvaltio työstää omat toimintasuunnitelmansa. Tämä on siis puite näille kaikille. Ja sitten kohesiopolitiikan oltava keskeisellä sijalla täytäntöönpanossa. Siksi on tärkeää, että kohesiopolitiikka toimii integroidusti ja pystytään käyttämään joustavasti eh, olevassa olevia varoja. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys on huomioitava alueelliset erityispiirteet ja joissain jäsenvaltioissa tämä asia on paljon tärkeämpi kuin muualla. Mutta romanistrategia ei koske ainoastaan etnisesti romaniväestöä, vaan on huomioitava myös kaikki muut ne väestöryhmät, jotka ovat samantapaisessa tilanteessa. Mielestämme romanien ja köyhien erityisesti lasten asioita ei pidä käsitellä erillään muista aiheista ja haluamme jatkaa tällä tiellä niin, että Eurooppa 2020 strategian täytäntöön panossa kaikki tämä huomioitaisiin horisontaalisti niin, että nämä aiheet olisivat aina mielessä kaikissa, kaikilla eri toimialoilla. Tonava-strategiaan liittyen on kysytty varoista. No unionin tasolta ei saada uusia varoja tähän, mutta Unkarin kokemusta voin sanoa, että täytäntöön panossa jäsenvaltioiden on löydettävä ne varat, joita tarvitaan. Kohesio ei siis toimi ainoastaan EU-tasolla, vaan Tonavan altaan osalta voidaan sanoa, että on tärkeää saada aikaiseksi makroalueellista strategiaa. Monihan haluaa sen, että subsidiariteettiperiaate huomioidaan ja näin tehdäänkin. Ja nyt tässä on mielessä sellainen kumppanuus, jossa ovat mukana EU-taso, jäsenvaltiot, alue- ja paikallistahot, mutta myös rahoituslaitokset, eli ei ainoastaan niin kuin edustaja sanoi, että pitää huomioida vähemmistöt ja muut seikat, jotka liittyvät kyseiseen alueeseen, vaan nyt tarvitaan jotain sellaista, joka voi olla esimerkillistä, jos ajatellaan yhteistyötä. Mietitään sitä, miten valtio, rahoituslaitokset, EU voivat tehdä uudenlaista kehitystyötä uusien menetelmien pohjalta. Tämä on hyvin tärkeää Tonavan strategian yhteydessä. Me olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme yksi tärkeä maa Tonavan alueella. Olemme tärkeä jäsenvaltio ja olemme erityisen sitoutuneita tähän asiaan senkin takia. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Dann... Kiitos. Sitten minä haluaisin jatkaa tätä kyselykierrosta. Kollega Keli. Yeah, thank you very much. Kiitokset hyvin lyhykäisesti, vain minäkin haluaisin kiittää Unkaria puheenjohtaja kaudellaan tekemästä suuresta työstä Euroopan puolesta ja erityisesti mitä tulee meidän suhteisiimme paljon ollaan kohesion saralla edistytty ja uskon, että tämä myöskin kantaa hedelmää tulevina vuosina. Mitä tulee sitten medialakiin ja perustuslakiin, niin mielestäni tämä tuli ehkä täällä parlamentin tasolla, joka on liikakin esille. Ehkä jotkut ovat todella innokkaita tätä asiaa viemään eteenpäin, mutta uskon, että te käsittelette tätä asiaa oikein hyvin ja oma pääministerinne myöskin selvitti oman kantanne ja, ja myöskin uskon, että piditte kiinni omasta kannastanne ja itse asiassa monilta poliitikolta puuttuu tämän tyyppistä selkärankaa nykyään ja uskon, että hänellä äh, ei ole mitään äh, hävettävää siltä osin. Ja sitten äh, kun Äh, olitte myöskin monissa äh, istunnoissa, myös Strasbourgissa täällä parlamentissa, täällä Brysselissä, niin haluaisin kiittää ähm, kaikkia teitä, erityisesti Rova Georgia, en tiedä kuinka hän nimensä nyt tässä lausun, mutta kuitenkin hän oli äh, useammin, useammin läsnä ja hän vastasi kaikkiin kysymyksiin ja kritiikin aiheisiin ja todella oli hyvin selväpäinen ja hyvin monasti keskusteltiin ilta myöhään ja tätä ei kovin usein ole nähty, kun ajatellaan näitä vaihtuvia puheenjohtajuuskausia. Ja tältä osin uskon, että Unkari on todella edistynyt huomattavasti ähm, niin omalta osaltaan, mutta myöskin kun ajatellaan koko tätä Euroopan ähm, rakentumista omalla puheenjohtajakaudella, niin että uskon, että teette työnne oikein hyvin. Kiitokset. Ja, danke für diesen Beitrag. Dann... Kiitos. Kakis seuraavana. Ε, καταρχήν μια γενική τοποθέτηση, ένα γενικό σχόλιο. Εγώ δεν θα ήμουν... Niin, aivan yleinen kysymys näin aluksi. Minä en ollenkaan olisi tyytyväinen, jos minun maassani tehtäisiin samanlaisia perustuslain muutoksia kuin Unkarissa, mutta se on tietenkin unkarilaisten asia. Heidän täytyy itse tietää, mitä he tekevät. Joten en halunnut siitä puhua, en siksi pyytänyt puheenvuoroa. Minä haluaisin sanoa, että minun tietojeni mukaan Unkari kärsii kapitalismin kriisin seura- seurauksista työttömyys on ilmeisesti hyvin korkea ja kasvu hidasta. Joten yleisesti ottaen minä olen siinä käsityksessä, että tilanne ei ole kovin tyydyttävä. Nyt minä haluaisin, että valtiosihteeri antaisi meille tarkkoja tietoja aivan numeroina omasta maastaan. Minulla olisi myöskin jotain kysymyksiä, jos, jos teille sopii. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. kun puhuttiin siitä, että neuvosto kieltäytyi kohesiovarojen lisäämisestä, niin parlamentti halusi 8,5 miljoonaa 5,5 miljoonaa sijasta, mitä eh, neuvosto ehdotti. Minkälaisia perusteluja sitten neuvosto esitti tälle kohesiorahan, kohesiorahaston mm, määrärahalle? Miten sitä perusteltiin? Sitten toinen kysymykseni. Jos mä nyt, nyt ymmärsin, mitä ministeri sanoi tässä viidennessä kohesioraportissa, oli hyvin paljon jäsenvaltioiden ja neuvoston välillä yhtenäisiä näkemyksiä. Ja sitten oli myöskin sellaisia asioita, joista maat eivät päässeet yksimielisyyteen. Voisitteko kertoa meille vähän tarkemmin niistä kysymyksistä, jossa sopua ei löytynyt, jotka liittyvät kohesioon? No, Niin, jännittäviä kysymyksiä. Sitten edustaja Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur și eu. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin Unkarille. Ja tässä haluaisin ottaa esille kaksi ongelmaa. Herra Kovacille haluaisin niistä puhua, kun ajatellaan Romaniasta, niin tietysti siellä on rahankäyttöongelmia, mutta Tähän äh, liittyy myöskin alue, jolta minä tulen, ja se on keskiarvon yläpuolella. Ja tästä haluan kiittää äh, erinomaisia yhteistyösuhteita, jotka meillä on tässä ollut Unkarin kanssa, koska kysehän on Chongran, Vihorin, Bekesin ja näistä muista alueista. Meillä on oikein hyvää rajat ylittävää yhteistyötä Unkarin kanssa. Esimerkiksi hyvin nopeasti saatiin Oradin ja Tsegedin välinen maantieprojekti valmiiksi ja myöskin Bekesin ja Haradin vesiprojekti oli menestys ja viime kuussa myöskin aloitettiin kaksi rajat ylittävää tieprojektia Haradin ja Romanian ähm, ja toisaalta Romanian ja Unkarin ähm, välillä. Ja tämä on hyvin tärkeää, että tarvitaan tieinfrastruktuuria, koska tietystikään muutoin ei meillä voi olla, voi olla kommunikaatiota, jos ei teitä ole. No, tämän lisäksi haluaisin kysyä, mikä on kantanne, kun ajatellaan ää, äh, äh, tavoite kolmosta, ää, äh, rajat ylittävää yhteistyötä. Siis tämä on hyvin tärkeä asia erityisesti jos ajatellaan itä, idän maita, jossa aiemmin nämä rajat todella olivat oikeita muureja ja seiniä. Kiitokset jo vastauksesta etukäteen. Ja, danke schön für diese Frage. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Kiitoksia Meillä nyt ei ole mm, kysymyksiä jäljellä, joten aika, aika on tässä kulunut aivan hyvin ja meillä on aikaa myöskin näihin vastauksia saada. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a e, képviselőknek a második körös kérdéseit először. Kiitos tästä toisesta kysymyskierroksesta. Kiitos Rakeli aikaisemmin Van Nistelrooy kykeni aika hyvin ymmärtämään meidän tekemisemme ja ne meidän kaikki nimemme ja paikkakuntamme eivät ole niin helppoja, yksinkertaisia lausaa, gödölö, jööri ja niin poispäin. Mutta pila sikseen jos ajatellaan sitten Unkarin sisäpolitiikkaa ja kiinnostusta, jota olette osoittaneet siihen minusta Euroopan parlamentin täysistunto tai neuvoston kokousten jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa oli jo meiltä, tuli jo meiltä selvät vastaukset. Tämä on ollut hyvin avoin puheenjohtajakausi ja haluaisin kiittää myös näistä kysymyksistä ja on ihan hyvä, että voin puhua vähän Unkarin tilanteesta, mutta tätä ennen haluaisin mainita sen, että 23. ja 24. päivä kesäkuuta Euroopan neuvosto käsitteli Kreikan ongelmia ja tässä yhteydessä päätettiin helpotuksista Kreikalle. Tämä edesauttaa myös kohesiovarojen käyttöä ja näin voidaan päästä takaisin sille tielle, tielle joka johtaa taloisen kasvuun ja tällä hetkellä odottelemme komission ehdotusta tähän liittyen. Ja sitten 2012 talousarvio kysymys. Sen osalta neuvosto ei hyväksynyt korotusta. Tämä liittyy tämänhetkiseen talouskriisiin ja euroalueen tämänhetkisiin ongelmiin. Ja taustalla on myös sellaisia kansallisia konsolidaatio- pyrkimyksiä, jotka asettavat tiettyjä rajoituksia muille maille, kun pyritään osallistumaan ongelman ratkaisuun. Toivottavasti kaikki tämä, koko tämä kokonaisuus tulee pian jo ratkaistuksi. Jos tänään Unkarin tilannetta ja niitä nimittäin, jotka te täällä mainitsitte, niin minä voin onneksi vastata kaikkeen myönteisesti jos ajatellaan työttömyystasoa tässä olla menossa hyvään suuntaan ja myös talouskasvu vahvistuu koko ajan. Minä nyt halua käyttää Unkarin hallituksen julkistamia tietoja, vaan ulkoa saatuja tietoja. Esimerkiksi OECDn äskettäinen raportti kertoo, että ensi vuodelle odotetaan yli 3 prosentin BKT-kasvua. Tämä on monen Euroopan valtion näkökulmasta varmasti aika korkea taso. Meillä sisäinen kysyntä edistää kasvua eninkään vienti. Näin sanoo myös OECD ja kansainvälinen jälleenrakennuspankki puhuu myös yli kolmen prosentin kasvusta ja meillä on hyvin aggressiivista toimintaa. Olemme pystyneet vajettakin alentamaan 81 prosentista ja 70-75 prosenttia on tavoitetasomme. Tämä on todella suuri ongelma. Sitten on myös oltava vakavaraisuutta ja tässä mielessä on tärkeää, että yksi, yli yksi miljardi euroa on varattu mahdollisten tulevien talousongelmien rahoittamiseen ja olemme samanaikaisesti vähentäneet yritysten hallinnollista taakkaa. Meillä on myös lyhyt ja keskipitkän aikavälin ohjelmia, jotka vielä vähentävät tätä taakkaa lisää. Mitä tulee sitten rahoitustarpeisiin, niin Unkarin tilanne on hyvä, sillä me annoimme 10 ja 30 vuotisia joko velkakirjoja äskettäin ja Kiinan pääministeri kävi meillä äskettäin käymässä. Hän kävi silloin Berliinissä ja Lontoossakin ja hän sanoi, että eh, Kiina haluaa kasvattaa osuuttaan Unkarin valtion rahoittamisessa ja hankkia näitä joukovelkakirjoja. Ja mainitakseni sitten tärkeitä yhtiöitä Audi ja Opel ja Unkarin Telekom ja Vodacom ja Ericsson ovat kaikki päättäneet kehittää työtään kaiken kaikkiaan yli kahden miljardin euron edestä. Haluaisin kiittää edustajaa tästä kysymyksestä. Tilanne on paljon dynaamisempi kuin kaksi vuotta sitten. Ja sitten edustaja Matula, haluaisin kiittää teitäkin, sillä juuri viime viikolla olin yhdessä Romanian liikenne ministerin kanssa tilaisuudessa, jossa puhuttiin yhteisistä varoista ja Euroopan varoja käyttämistä infrastruktuurihankkeista. Me allekirjoitimme sopimukset maiden välillä ja tämä koski myös raja-alueiden jokapäiväisessä elämässä tärkeitä seikkoja ja näin olemme edistäneet yhteistyötä tällä alalla. Meillä on erinomaiset suhteet sinne Romanian päin. Unkari sijaitsee sellaisella alueella, että meillä on hyvin paljon rajanaapureita. On tärkeää tehdä niiden kanssa yhteistyötä, eli sen takia aiomme pyrkiä tähän kolmanteen tavoitteeseen, niin kuin tämänkin asti on tehty ja on hyvä, että komissio on esittänyt samantyyppisiä ehdotuksia monivuotisia rahoitusnäkymiä varten. Tältäkin osin on hyvä, jos voidaan Euroopan unionin varoilla edistää rajaseutuyhteistyötä. Näin pystytään tehokkaammin käyttämään varoja. Ja jos ajatellaan raja-alueiden yhteistyötä, rajat ylittävää yhteistyötä. Olemme aikaisemminkin olleet mukana hyvin aktiivisesti Euroopan aluekohesioryhmittymissä. Tästä on nyt toinen ministeriö kuitenkin vastuussa, eli tästä en paljon voi sanoa, mutta tältäkin osin odotamme komission ehdotusta, joka pitää tulla ennen elokuuta. Eli todellakin meidän mielestämme rajayhteistyö on hyvin tärkeää. Kiitos. Ja, damit sind die... Näin ollen kollegojen kysymyksiin olemme saaneet vastaukset. Minä kiitän teitä, valtiosihteeri ja teidän tiimienne siitä, että tulitte tänne tänään. Olen iloinen siitä, että meillä nyt on tällainen myönteinen tilaisuus tässä. Meillähän olimme alun perin vähän erimielisyyksiä, mutta nyt me iloitsemme tulevasta yhteistyöstä, koska tämä menee oikein hyvin.